Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät kollegat, meillä on jo hieman, olemme jo hieman myöhässä. Pyydän anteeksi komissaari Tajanin puolesta, joka joutui Brysselin liikenneruhkin. Se on joskus vähän vaikeampaa tulla komissiosta parlamenttiin kuin lähteä Strasbourgiin, jos nyt vähän tässä liioitellaan muuta. Käynnistämme nopeasti tämän kokouksen. Kiitos arvoisa komission jäsen, että tulitte tänne meidän valiokuntamme kokouksen tänä päivänä. Olemme varsin tyytyväisiä, että olitte vihdoin pääsitte tulemaan tämän. Michel Barnier oli täällä muutama viikko sitten keskustelemassa samasta aiheesta, eli valmistelevassa huippukokousta. Silloin oli kyse joulukuun huippukokouksesta ja puolustuskysymyksistä. Ja näillä tässä mielessä Michel Barnien kanssa Yhdessä te olette perustaneet Task Force-yksikön, jolta me odotamme tiedonantoa puolustusteollisuuden nykytilasta. Siitähän on jo tehty määritelmiä, mitä, mitä ovat nämä eurooppalaiset puolustusteollisuuden yksiköt, kilpailukyky, <clears throat> uudelleen järjestelyt, nämä kaikki vaativat vielä vahvistusta – olipa kyse sitten komission osiosta tai parlamentista tai jäsenvaltioista. Eilen pidettiin ulkoasiainministeriön neuvoston kokous. Siellä käsiteltiin puolustuskysymyksiä. Tekin käytitte siellä puheenvuoron ja teidän saamanne tiedot ja meidän saamamme tiedot tästä keskustelusta kertovat, että se oli hyvin vakava keskustelu, mitä strategioita pitää hyväksyä ollaanko luomassa ihan tiettyä politiikkaa, puolustuspolitiikkaa, te puolatte eurooppalaista puolustusteollisuuspolitiikkaa. Mitkä ovat kriteerit, mitkä ovat parametrit? Onhan yleensä sanotaan, että puolustusteollisuus on hyvin erikoistunut, hyvin spesifinen, sillä ei ole samanlaisia ominaisuuksia kuin muilla teollisuuden aloilla. Se johtuu sen organisaatiosta ja sen tarkoitusperistä. Se riippuu myös jäsenvaltioiden kapasiteetista, miten ne voivat sotilaallisesti lähteä liikkeelle tähän teollisuuden luomiseen. Mutta tässä on kyse myös paljosta uusista tekijöistä, Jotkut tervehtivät niitä suurella ilolla, toiset kritisoivat niitä. Komissio on todella paneutunut näihin kysymyksiin. Tästä varmasti voimme saada erittäin mielenkiintoista lisäpanosta teiltä. Minä annan teille välittömästi puheenvuoron ja sen jälkeen käymme keskustelua tämän alivaliokunnan jäsenten kanssa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. C'est la première fois que... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä osallistun turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan kokouksen komissaarin ominaisuudessa. Minähän olin aiemmin tämän valiokunnan jäsen, kun olin eurooppalainen edustaja. On todella suuri ilo aina olla, voida olla teidän kanssanne täällä. Kuten te sanoitte eilen, minä osallistuin ulkoasiain ja puolustusneuvoston kokoukseen eilen jossa, puhuttiin, jossa esiteltiin komission strategiaa ennen kuin se esitettiin komissiokollegioille. Siinä puhuttiin puolustusteollisuuden strategiasta. Ei tässä ole kyse siitä, että, että komissiot ja sen, komissaarit ja sen yksiköt laatisivat jonkun tekstin, joka sitten tarjoltaisiin muille, esimerkiksi parlamentille ja neuvostolle. Totta kai komissiolla pitää olla oma kantansa ja ennen kuin lähdetään laatimaan tekstiä ja esittämään sitä kollegiolle, pitää kuunnella ja esittää asioita, kuulla eri aiheista, eri kannanottoja ja näkemyksiä, jotta voitaisiin hyvin hedelmästi keskustella tästä aiheesta. Ja tietysti tämmöinen aivan erityisaihe, jonka komissio on ottanut käsiteltäväksi, se on vakuuttunut siitä, että meillä pitää olla eurooppalainen puolustuspolitiikka, meillä pitää olla siihen liittyvä teollisuus. Minä, minä olen täysin vakuuttunut siitä, että meillä pitää olla eurooppalainen puolustusteollisuuspolitiikka. Pitääkö muuttaa sääntöjä tai pyrkiä viemään jotakin läpi pakolla jäsenvaltioiden suuntaan, mutta pitäisi nyt koordinoida, jotta voidaan muuttaa vähän toissijaisuussääntöjä vai halutaanko muuttaa yhtään mitään? Meillä pitäisi olla kuitenkin normit, hyvin koordinoitu teollisuuspolitiikka. Näin me voimme säästää paljon rahaa. Ja kriisi aikoina pitää säästää. Meillä pitää olla normit, jotka olisivat tehokkaampia kun ajattelemme meidän armeijamme toimikuutta ja rauhanturvajoukkojen toimintaa eri puolilla maailmaa. Ei, me emme halua enää olla siinä tilanteessa, johon törmäsimme ex-Jugoslavian tilanteessa, jolloin ei pystytty keskustelemaan ö, kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa. Minä olen saanut myönteisen vastauksen Totta kai jäsenvaltioita aina huolestuttaa se, että komissio jotakin pakolla tuo vie läpi esimerkiksi sääntöjä. Minä en aio toimia näin. Minä pyrin koordinoimaan, pyrin saada, saamaan tästä hyvin kilpailukykyisen teollisuuden, kun on kyse puolustusteollisuudesta. Se on varsin tärkeää, kun ajattelemme strategiaa EUn uudelleen teollistamista ja sen uudelleen järjestelyä. Meillähän on globaalit tavoitteet, globaali toiminta, mutta me haluamme korostaa enemmän laatua kuin määrää. Puolustusteollisuudessa meillä on se onni, että me voimme olla edellä muita, voimme olla ikään kuin etujoukoissa, jos käytän tällaista termiä meillä, me olimme saaneet jäsenvaltioilta ehdotuksia, ideoita, näkemyksiä ja kannanottoja ennen kuin hyväksymme lopullisen tekstin. Ja samaa minä pyydän Euroopan parlamentilta. Jos teillä on ehdotuksia ja ideoita, niin komissio on valmis kuuntelemaan, mutta eh, ei ainoastaan tänään käydä tätä keskustelua, vaan tulkaa minun pääosastoon, niin minun kabinitteeni kääntykää siellä olevien toimihenkilöiden puoleen ja välittäkää tietoinen näkemyksenne meille. Minä olen valmis kuuntelemaan teitä ja opastan ottamaan kaikkia eh, ehdotuksia, ideoita, ajatuksia, kaikkea sitä, mikä kiinnostaa teitä tästä aiheesta. Ennen kuin tekstiä lähdetään lopulliseen muotoon muokkaamaan, komissaari Barnia ja minä aiomme ehdottaa jotakin eh, eh, kollegiolle jo jotakin ennen kesää. Minä yritän tässä nyt kertoa teille sitä, mitä olemme tekemässä, ei sitä, mitä on päätetty, vaan sitä, mitä ollaan tekemässä. Voidaan myös muuttaa asioita. Me olimme valmiita ja avoimia kuuntelemaan teitä. Sanon myös muutaman sanan äh, äh, avaruuspolitiikasta ja lyhyt yhteenveto äh, työstä New Yorkissa, ja, joka liittyy New Yorkiin ja asekauppaan. Siirryn käyttämään nyt tässä ää, äidinkieltäni Italiaa. Il 2013 on anno importante per la difesa europea, non soltanto. Vuosi 2013 oli tärkeä vuosi Euroopan puolustusalalle. Me halusimme olla johtotehtävässä, johtoroolissa sekä komissio että parlamentti. Kun otamme huomioon nykytilanteen ja turvallisuusvaatimukset ja sen, että resurssit ovat entistä niukemmat, niin tilanne on todellakin kiireellinen. Me emme voi enää lykätä päätöksiä kiireellisistä tarpeista, sillä tämä vie pohjaa Euroopan teollisuudelta. Dei ministri, Korostanut myös pk-yritysten merkitystä. Tämän myös eri jäsenvaltioiden ministerit ovat tuoneet esille. On hyvä, että neuvosto on päättänyt tästä aiheesta avata keskustelun. Tietysti täytyy muistaa, että jo vuonna 2010 eh, eh, liikevaihto tällä alalla oli 94 miljardia. Ja kyseessä on todella korkean tason teknologia puolustussektorin kehitystyöllä, tutkimustyöllä on vaikutusta myös muille aloille, sähkötekniikkaan, avaruustutkimukseen ja siviiliilmailuun. Kyse on tuhansista työpaikoista ja kasvusta. Jos Eurooppa haluaa olla tutkimuksen ja kehitystyön johdossa, niin sen täytyy tukea kilpailukykyä tällä strategisella sektorilla, kun ajatellaan meidän teollisuuspolitiikkamme laajempaa tavoitetta – Siinähän me pyrimme 20 prosenttiin Euroopan BKTstä nimenomaan tuotantoteollisuudessa ennen vuotta 2020. Niin kuin tiedätte, neuvosto on korostanut kolmea keskeistä seikkaa, joista joulukuussa keskustellaan. Ensinnäkin täytyy puolustuspotentiaalia vahvistaa. Toiseksi on parannettava puolustusinstrumenttien käytettävyyttä. Ja kolmanneksi minun ja Barnien vastuukysymyksiin kuuluvat kysymykset, eh, puolustusteollisuuden vahvistaminen. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on uskottavaa vain, jos sitä tuetaan vakaalla teollisella perustalla, niin että voidaan tarjota ratkaisuja, tehokkaita välineitä niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme nyt ja jatkossa tiedonanto, joka käsittelee puolustusteollisuuden kilpailukykyä, jonka esittelemme yhdessä Bernien kanssa, keskittyy tiettyihin seikkoihin, päätoimiin. Ensinnäkin kahden tärkeän direktiivin siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön. Meillä on hankintamenettelyihin liittyvä direktiivi me haluamme, että kaikissa jäsenvaltioissa tämä kansallisen lainsäädäntöön siirtäminen tapahtuu tehokkaasti ja totta kai tarvitsemme tukea myös hallitukselta, jotta todella varmistetaan, että näin tapahtuu. Tarvitsemme myös Euroopan parlamentin tukea tässä työssä, kun näiden tärkeiden direktiivien etenemistä seurataan. Toinen tärkeä seikka liittyy pk-yritysten rooliin. Tästä on paljon jo keskusteltu. Varana on se, että ne kärsivät kovimman iskun silloin, kun leikkauksia tehdään menoihin. Niin kuin totesin, pk-yritykset, pienimuotoinen teollisuus on hyvin vaikeassa tilanteessa, kun kysyntä pienenee. Vaikea on sitten lähteä lisäämään vientiä yhtä äkkiä. Me katsomme, että pk-yritysten tukeminen voisi olla yksi päätoiminnoista, jolla, jota voimme tukea tässä tiedonannossa. Sitten konsensuskysymys liittyy siihen, miten puolustusalan tuotteita voidaan sertifioida. Me harmonisoitu järjestelmä johtaa totta kai huomattaviin säästöihin – säästetään sekä kustannuksissa että ajassa. Me arvioimme tarvittavia toimia, joilla voimme lisätä puolustusviraston sitoumusta tähän työhön. Sitten seuraava tärkeä kysymys ovat raaka-aineet. Tämä ei totta, tietenkään liity pelkästään puolustuskysymyksiin, vaan on tärkeä kysymys kaikkelle teollisuudelle Euroopassa. Myös puolustusteollisuudessa tämä aihe on hyvin tärkeä. Sitten synergia siviili- ja sotilasalan välillä. Usein on jonkinlainen ideologinen e- ero näiden alojen välillä, joka johtaa sitten pullonkauloihin ja tehottomuuteen. Meillä pitäisi olla harmonisoidumpi lähestymistä, pitäisi toimia järkevämmin, jotta saataisiin keskinäisiä etuja niin, että voitaisiin koordinoida ja pyrkiä nimenomaan synergiaan siviilipuolen ja sotilaspuolen välillä. Totta kai haluamme perehtyä myös kaksikäyttötuotteisiin, niiden kehittämiseen, tutkimiseen. Voi olla, että tämän alan tutkimuksella on vaikutuksia sekä siviilipuolelle että sotilaspuolelle. Kaksi käyttötuotteiden käyttö voi myös maksimoida ja järke, järkevöittää investointeja ja voi osaltaan kompensoida resurssien vähyyttä näinä tiukkuuden aikoina. Tutkimme sitä, miten voisimme lisätä puolustusviraston kanssa tehtävää yhteistyötä. Niissä keskusteluissa, joita käymme horisontti 2020, meillä on oltava myös hybridistandardeja tiettyille tuotteille, joita käytetään sekä sivilialalla että sotilasalalla, ja näille ei ole vaihtoehtoja. Tätä kautta voimme saada huomattavia hyötyjä. Yksi hyötyaloista on nimenomaan avaruustutkimus. Tähän palaan hetken kuluttua. Meidän on syvennettävä niitä yhteyksiä, joita meillä on toisaalta sotilas puolustusalan ja toisaalta muiden alojen välillä, esimerkiksi energia-alan välillä. Sotilasvoimat haluat, haluavat kovasti vähentää fossiilisten polttoaineidensa käyttöä, ja tämä on totta kai 2020-2020 strategian mukaista, niin että voidaan suosia uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Komissio kannattaa viraston, puolustusviraston lähestymistapaa tässä Go Green-hankkeessa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten nämä tavoitteet voidaan käytännössä toteuttaa. Niin kuin totesin, komission tiedonanto hyväksytään vielä ennen kesää. Näin saamme sitten riittävästi aikaa kuunnella kaikkia sidosryhmiä ja asianosaisia. Joulukuun neuvoston päätelmien perusteella teemme sitten yksityiskohtaisen toimintaohjelman ja teemme ehdotuksia ja päätöksiä tämän mukaisesti. Valmistelevassa kokouksessa tänä aamuna keskusteltiin Liettuan hallituksen Euroopan komission kesken. Niin kuin tiedätte, puheenjohtaja Barroso on usean otteeseen korostanut sitä, miten tärkeistä aiheista me nyt keskustelemme. Haluaisin myös käsitellä viimeisintä kehitystä ja viimeisimpiä kehitysaskeleita avaruustutkimuksen alalla. Jos lähdemme liikkeelle Galileosta, sehän on suurin täysin eurooppalainen infrastruktuurihanke ja kun 2014-2015 vaihteessa se on todella operationaalisessa vaiheessa, niin se tuo huomattavia etuja. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia parlamentin tuesta, kun olemme neuvotelleet GNSS-asetuksesta. Tämä tuki tarkoitti sitä, että tällä hetkellä kyse on ensimmäisestä monivuotisen rahoituskehyksen paketista, jolle on, josta on nyt saatu sopimus. Tämä tarkoittaa hyvää Galileolle ja EGNOS-hankkeelle. Tämä valiokunta on erityisesti osoittanut kiinnostustaan Galileo-hanketta kohtaan. 2011 meillä on Kopan mietintö, johon liittyy myös tämän valiokunnan lausunto aiheesta. Minun poliittinen tavoitteeni on tarjota palveluita vuodesta 2014 lähtien. Toivomme saavamme 18 satelliittia käyttöön vielä ennen 2014 loppua ja 26 sitten vuoteen 2016 mennessä. Itse asiassa eilen järjestettiin kokous avaruusalan teollisuuden edustajien kanssa ja tämä aikataulu siellä vahvistettiin myös budjetin näkökulmasta, kunhan varat ovat käytössä MFFn puitteissa – niin tiedämme sitten viimeisimpien satelliittien ja maasta toimivien yksiköiden rahoituksen. Tämä johtaa siihen, että vuoteen 2020 mennessä meillä on 30 satelliittia tässä järjestelmässä. järjestelmässä. Monivuotisen rahoituskehykseen on päätetty sisällyttää myös Kopernikus-hanke. Olen tyytyväinen tästä päätöksestä sen takia, että Kopernikus on oleellisen tärkeää, kun pyrimme varmistamaan sen, että luomme työpaikkoja ja yhtä aikaa huolehdimme luonnon hyvinvoinnista, ympäristön hyvinvoinnista. Monivuotinen rahoituskehys on vielä hyväksyttävä, mutta olen varma, että parlamentti takaa tällekin hankkeelle riittävän rahoituksen. Niin kuin suurin osa teistä tietää, komissio valmistelee ehdotusta uudesta Kopernikus-asetuksesta, joka pitäisi hyväksyä lähiviikkoina. Haluaisin pyytää teidän tukeanne, jotta saamme nopean hyväksynnän eikä synny enää lisää viivytyksiä tähän ohjelmaan. Oikeusperustahan tulee tiensä päähän vuoden lopussa. Toinen seikka on paikallistamispalvelut. Ne muodostavat keskeisen välineen, joka mahdollistaa sen, että satelliitti toimijat, operaattorit eivät joudu ottamaan tarpeettomia riskejä. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa tarvittava oikeusperusta näille avaruusalan ohjelmille ja näin voimme edistää myös valvonta- ja paikallistamispalveluita. Jäsenvaltiot hallinnoivat näitä hankkeita ja tämä takaa järjestelmän tehokkuuden. järjestelmä tulee olemaan keskeisessä sijassa, kun annamme tiedonannon puolustusteollisuudesta. Tämäkin osoittaa sitä, miten voimme päästä synergiaan siviilipuolen ja sotilaspuolen välillä. Parlamentti on tällaista järjestelmää vaatinut. Nyt meillä on tästä ehdotus ja toivon, että voimme jatkossakin luottaa parlamentin tukeen. Olen tietoinen siitä, että tämä aihe totta kai on hyvin lähellä myös kansallisia intressejä. Sen takia resurssit, joita jäsenvaltiot tarjoavat, ovat edelleenkin jäsenvaltioiden valvonnassa. Sitten vielä muutama sana asekauppasopimuksesta. Laiton kauppa tai huonosti säännelty kauppa maksaa ihmishenkiä yli 740 000 ihmistä, mukaan luettuna lukuisat naiset ja lapset kuolevat joka vuosi aseiden takia. Meillä on asekauppasopimusta käsittelevä konferenssi, joka pidettiin viimeisimmän kerran New Yorkissa. Siellä suhdehallinto oli edustettuna jäsenvaltioiden mandaatin kautta ja toivon, että kolmen viikon kuluttua, anteeksi Kolme viikkoa sitten puhujakorjaa toinen päivä huhtikuuta YK yleiskokous hyväksyi kyseisen sopimuksen. Nyt komissio valmistelee päätösluonnosta, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat allekirjoittaa kyseisen sopimuksen juhlallisessa seremoniassa. Tämä on tärkeä askel. Sopimus määrittelee yhteiset sitovat standardit perinteisten aseiden viennille, tuonnille ja siirtämiselle. Sopimusteksti sisältää selkeät määräykset, jotka liittyvät avoimuuteen ja totta kai myös ihmisoikeuksien toteutumista valvotaan. Se kattaa hyvin laajan soveltamisalan, laajan kirjon aseita ja olen vakuuttunut, että tämä sopimus tekee asekaupasta avoimempaa ja vastuullisempaa. Tämä on kanta, johon sekä parlamentti, neuvosto että komissio ovat yhtyneet. Valittelen sitä, että puhuin aika lailla pitkään, mutta oli paljon asioita, joista halusin teille kertoa. Haluan, että parlamentti on täysin tietoinen niistä aloitteista ja toimista, joihin komissio on ryhtynyt ja jotka ovat tämän valiokunnan kiinnostuksen kohteena. On tärkeää, että keskustelemme turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tulevaisuudesta ja sen vaikutuksesta Euroopan unionin kasvuun ja työllisyyteen. Kiitoksia puheenjohtaja ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos sellaisia on. Kiitos. Merci, monsieur commissaire. Pardon, Merci, monsieur le commissaire. Kiitos. Hyvä komissaari, jotkut kollegat ovat jo pyytäneet puheenvuoroa omalta osaltani. En halua mitenkään tässä lähteä liikaa yksityiskohtiin, varmasti siihen on vielä tuonepan aikaa, mutta haluaisin kysyä teiltä kahdesta asiasta. Tuntuu siltä, että sekä komissiossa että jäsenvaltioissa ja meidän parlamentissamme on käynnissä keskustelu käytän sanaa, joka voi olla vähän ärsyttävä, keskustelu protektionismista tai jostakin suojelusta, kun on kyse niin arkaluontoisesta teollisuuden alasta kuin mitä puolustusteollisuus on, kaikki ne erityispiirteineen, niin kaupallisessa osiossa siinä siitä tiedonannosta, jota olette laatimassa, niin onko tämä aspekti otettu esille? On usein mainittu sanana puolustusteollisuuden uudelleenjärjestelyt, mutta ainut markkinavoima, joka voi antaa riittävää kilpailukykyä, puolustusteollisuudelle, joka johtaa sen uudelleen järjestämiseen. Tämä olisi lähes automaattista, eli mekaanisesti itsestään tapahtuvaa, mutta monet sanovat toisaalta taas, että meillä on teollisuutta, jossa on hyvin, tärkeätä teknolo- hyvin tärkeä suvereniteettikysymys, pitkälle vietyä teknologiaa käytössä. Siellä halutaan myös suojata tietotaitoa ja halutaan suojata myös työpaikkojen pysyvyyttä Euroopassa. Minä itse olen todennut, että Yhdysvallat eivät itse jättäydy yksien markkinavoimien armoille silloin, kun on kyse puolustusteollisuudesta. Ne, he muuttavat näitä määräyksiä, kun on kyse puolustusteollisuuden toiminna, toimimisesta. Michel Barnier puhui tästä nimenomaan kun hän puhui Münchenin konferenssissa Yhdysvaltojen edustavan kaupallisen sihteerin kanssa, että Yhdysvalloilla on suojaavat toimenpiteet ja uudet määräykset, koska he haluavat suojata oman puolustusteollisuutensa toimiman kun puhutaan kaupallisesta transatlanttisesta sopimuksesta. Mikä on komission näkemys, mitä komissiossa mietitään tällä hetkellä tästä keskustelusta? Ei se ole vain teoreettista pohdintaa. Kyllä siitä voisi tulla paljon käytännönläheisempää, poliittispainotteisempaa tällä tulevina viikkoina. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, ovat PK-yritykset. Se on meille tärkeä asia. Te puhutte niistä myös usein, se on teille tärkeää. Puhutte kuinka tärkeätä kuinka tärkeä äh, elinvoima PK-yrityssektori on Euroopan kasvulle ja työllisyydelle. Puolustussektorilla se on myös äh, vähän arka, vaikea aihe. Joskus PK-yrityksiä yritykset kokevat, että he ovat hyvin heikossa asemassa. Onko tästä jotakin erityisnäkemyksiä, kannanottoja? Miten PK-yritykset sijoittuvat tähän puolustusteollisuuteen? Ja nyt annan, eh, annan ensiksi puheenvuorot eri puolueryhmän edustajille, jotta saatte enemmän kysymyksiä vastattavaksi kerralla. Edustaja Gisek, tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, hän aloittaa kyselykierroksen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Meillä on aika lailla yhteneväiset näkökulmat. Alkuun sanottakoon, että tuskinpa kukaan vastustaa sitä, että vastustamme puolustusteollisuuden perustaa. Olemme varmaan asiasta samaa mieltä. Kysehän on myöskin uuden aikaisista puolustusalan tuotteista, joita myydään Tietenkin tässä on myöskin sosiaalinen ulottuvuus näkyvissä, eli kyse on jäsenvaltioiden tasolla tarjolla olevista työpaikoista. Tähän liittyen monet asiantuntijat toteavat, että on tarpeen, että globalisaation aikakaudella ja kriisien vallitessa – PK-yrityksiä tulisi tukea. Minä uskon, että syntyy myöskin kansainvälisiä konglomeraatteja. Minä uskon, että se on monille eurooppalaisille puolustusalan yrityksille ainoa toimintamahdollisuus. Erinäisiä aseita, laivoja, ilma-aluksia, mitä tahansa – tuotetaan tällä yhdellä teollisuuden alalla. Eli kyse on hyvin laajasta teollisuuden sektorista. Me tiedämme kuitenkin, että näitä toimeksiantoja ei tule hirveästi, mutta niiden rahallinen volyymi on hyvinkin suuri. Mitä arvoisa komissaari on tästä asiasta mieltä? Mitä komissio aikoo tehdä? Aiotteko tukea pk-yrityksiä vaiko fuusioitumista? Ja sitten vielä toinen asia, johon kollega Donjon jo viittasi. Olen hänen kanssa samaa mieltä ja painottaisin jopa hänen sanojaan. Nyt on tarkoituksena aloittaa keskustelut näistä suurista yhteisistä transatlanttisista markkinoista eli unionin ja Yhdysvaltojen yhteisistä markkinoista. No se on vasta tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuva hanke, mutta siitä kuitenkin keskustellaan. Tarkoituksena on siis poistaa kaupan esteet ja osa asiantuntijoista on uudemman kerran sitä mieltä, että tämä on todellinen mahdollisuus, joka EUn teollisuudelle tarjoutuu. Eli meillä on rajattomat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijan kanssa, mutta toisen mielestä tämä on taas melkoinen uhka, sillä ehkä tietyillä aloilla emme ole niin kilpailukykyisiä ja menetämme taistelun. Kyse on ystävistä, mutta samalla myöskin kilpailijoista, joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Eli mitä mieltä te olette tästä? Kiitos, Rova Kopas SD-puolueryhmästä. Commissioner, securing a solid defense in the Kiitos komission jäsen. Jäsenvaltion turvallisuuden kannalta puolustusteollisuus on tärkeää ja myös Euroopan kunnianhimoisen tavoitteiden kannalta. Kun otetaan sisämarkkinoiden kehittyminen puolustusalalla huomioon, niin tämähän on välttämättömyys. Me olemme nyt siinä vaiheessa, että meidän on huomioitava markkinoiden tilanne. Kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat kohtuuhintaisia puolustusmateriaaleja. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin se, miten korruptio-ongelmaan hankintamenettelyssä voitaisiin puuttua. Sanon tämän, koska oman maani kaltaiset maat, Kreikka ja muutkin maat, niin kuin Portugali, ovat kärsineet kriisistä ja ovat kokeneet tällaisia korruptioongelmia, ilmiöitä hankinnoissa. Perinteisesti kustannukset aina koituvat kansalaisten maksettavaksi. Minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, missä määrin Task Force-työryhmä on tästä tietoinen ja miten voitaisiin ryhtyä toimiin puolustusalalla korruption kitkemiseksi? Toinen seikka on sellainen, jota jo käsittelitte, eli teollisuuden uudelleen järjestäytyminen, rakennemuutokset. Tämä on välttämätöntä, se on kriisinkin ansiota, mutta tämä on tarpeellista, jotta saamme kilpailukykyisempää, vankempaa teollista perustaa Eurooppaan. Komission jäsen haluaisin kysyä teiltä tämän prosessin vaikutuksista työllisyyteen. Jos on tiettyjä toimia tai määräaikoja, joita komissio voisi ehdottaa, jotta jäsenvaltiota voitaisiin auttaa äh, käsittelemään niitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita mahdollisilla fuusioilla tai sul, tehtaiden sulkemisilla voi olla? Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys muun muassa omassa kotimaassani. Edustaja Vonoden. Thank you very much, Chairman. Um, Antonio Paljon kiitoksia. Olen iloinen nähdessäni teidän täällä, arvoisa komissaari. Mitä tulee tähän viimeisimpään sopimusasiaan, minun mielestäni on hyvä, mitä YK on täysistunnossa saatiin aikaiseksi me todellakin tuemme tällaista e- YK johtamaa asekauppasopimusta. Ulkoasian valiokunnassa haluttiin tehostaa valvontaa EU-ssa. Mutta kuitenkin tämä ajatus hylättiin äänestyksessä ulkoasian valiokunnassa. Tämä oli aika lailla ennennäkemätön tilanne, mutta mitä tulee tähän tämänpäiväiseen käsiteltävissä olevaan asiaan. Varmaankin monet toivoisivat käytännönläheistä lähestymistapaa silloin, kun puhutaan näinkin tärkeästä teollisuuden alasta. Me toivoisimme, että Eurooppa toimii, mikäli siitä on jotain lisähyötyä tarjolla. Kun kuulen nyt EUn kunnianhimoista CSDPn alalla ja muista tavoitteista, niin ehkä tässä mennään jo liian pitkälle. Herää kysymys siitä, että miten voimme tukea jäsenvaltioiden teollisu- puolustusteollisuutta, jotta se voisi olla elinkelpoinen. Me tiedämme, että monet ovat keskittyneet ehkä, tai siis tämä teollisuus on keskittynyt noin kuuteen jäsenvaltioon. Eli kyse on hyvin pienistä markkinoista, mutta keskeisimmät puolustusalan teollisuuden toimijat toimivat globaaleilla markkinoilla. BAE, se on Yhdysvalloissa melko suuri toimija, EADS, sillä on puolentoista miljardin liikevaihto Yhdysvalloissa. Talis, sen liikevaihto on yli puoli miljardia ja sen leivissä on tuhansia työntekijöitä, joten kyse ei ole vain ainoastaan Euroopasta, kun näistä yrityksistä puhutaan. Tietenkin yritykset haluavat laajentaa markkinoita, tehdä yhteistyötä myöskin unionin rajojen ulkopuolella. Viittasitte myöskin laitteiden yhteensopivuuteen. On tietenkin selvää, että jäsenvaltiot ovat joko Naton jäseniä tai sitten jollakin tavalla osallistuneet Naton toimintaan. On tietenkin selvää, että Nato tarkoittaa standardointia ja laitteistojen yhteensopivuutta. Euroopassa ei ole sen kummempia vaatimuksia kuin NATO-valtioissakaan. Kyse ei ole niinkään EUn tehtävästä, koska Natossa asioita jo hoidetaan. Mutta kysyisin nyt komissiolta seuraavaa. Miten voimme varmistaa, että alan yritykset voivat kasvaa ja toimia tuottavasti pidemmälläkin aikavälillä? Te viittasitte tähän yhteiseen sertifiointijärjestelmään. Ehkäpä sitä voitaisiin käyttää. Se olisi käytännönläheinen ratkaisumalli. Mutta meidän täytyy vähentää tätä kunnianhimoa, koska nyt näyttää siltä, että koko toiminta perustuu pelkästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Lösing. Um nicht missverstanden zu werden. Kiitoksia niin alkuun, ettei minua ymmärretä väärin, niin haluaisin todeta, että asetteollisuuden vaikutus äh, työllistymistilanteeseen, sitä yliarvioidaan. Ja kyllä minun mielestäni meidän pitäisi puuttua tähän yhtälöön. Mutta mitä tulee näihin muutosstrategioihin puolustusteollisuusalalla, niin kuin kollega Lisekin totesi, että nyt on tarpeen keskittyä tietyille aloille, niin kuin komissiokin on itse todennut. Ja nyt kysyisinkin teiltä, arvoisa komissaari, mihinkä nojaudutte, kun sanotte, että keskittymisprosessi johtaisi siihen, että tällä teollisuusalalla kustannukset laskisivat? Onko olemassa jotain tutkimuksia tarjolla? Tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa tämä keskittymisprosessi on edennyt huomattavan paljon pidemmälle kuin mitä EU-ssa ja se ei kuitenkaan ole johtanut kustannusten laskemiseen, eli tällaista yhtälöä ei voida esittää. Ja sitten kysyisin teiltä, että tämä EUn yhteistyö teollisuuden kanssa, monet toimenpiteet liittyvät liittyvät hallitusten väliseen toimintaan. Ja nyt kysyisin, että miten Euroopan parlamentin asemaa voitaisiin vahvistaa tällä saralla, jos komission tarkoituksena on vahvistaa omaa asemansa. Ja sitten mitä tulee vientivalvonta ehdotuksiin. Mielenkiinnolla olen seurannut aiheeseen liittyvää keskustelua, mutta saanen vielä palata siihen, mitä kollega Van Orden puheenvuorossaan totesi. Minä olen ainakin oppinut sen, että ne kompromissit, jotka on työstetty kaikissa ryhmissä, niin yksi kaksi äänestystilanteessa niitä ei saadakaan ajattua läpi. Tämä on aika mielenkiintoinen asia. Ilmeisesti tästä asiasta halutaan vain vaieta, eli ei haluta, että asia menee täysistunnon käsittelyyn asti. Kiitoksia. de la Commission Industrie. Seuraavaksi edustaja Prodi teollisuusvaliokunnasta. signor vicepresidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission varapuheenjohtaja Tajanille, että olette täällä meidän kanssamme tänään. Me arvostamme sitä erittäin suuresti. Haluaisin aloittaa kommentoilla. Kommentilla eurooppalainen puolustusteollisuus on erittäin sirpaloitunut ja haluaisin samalla sanoa, että se on hyvin vähän kilpailukykyinen Pitää sa- tässä voisi sanoa, että puolustus puhuu puolestaan. Meillä on henkilöstöä, jotka ovat, tekevät Yhdysvalloissa on 1,2 miljoonaa työntekijää armeijan palveluksessa. Se tarkoittaa sitä, että meidän teollisuutemme on sirpaloitunut, sen tehokkuus on heikkoa, eikä se pääse etenemään eikä kehittymään. Me olemme, meillä on ennakkotapaus. Me voisimme ottaa esimerkiksi siviliilmailun. Kun puhutaan siviliilmailusta, mehän olemme jo toteuttaneet tärkeitä toimintoja, joilla pyrittiin konversi, konversioon ja Airbus on tällä hetkellä erittäin kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti. En ole laisinkaan varma, josko voimme sanoa samaa puolustusteollisuudesta Euroopassa tässä on kyse nyt aivan erityisen painavasta asiasta. Mielestäni meillä on tässä nyt todellinen haaste, niin ehkä me voisimme lähteä liikkeelle ja toimia paremman yhteistyön avulla julkisissa hankkeissa, mutta pitää kuitenkin toimia objektiivisesti. Esimerkiksi Naton sisällä eikö olisi mahdollista toimia lojaalisen kilpailusääntöjen per, per, perustalta Yhdysvaltojen ja Euroopan kesken. Me voisimme tällä tavoin pyrkiä pääsemään tai pikemminkin uudelleen linjata meidän kyseinen teollisuutemme, jotta se saisi uusia ovia auka- aukaistuksi ja näin se tulisi tehokkaammaksi myös. Jotta se olisi siis tehokkaampi ja toimintakykyisempi maailmanlaajuisesti. PK-yrityksistä muutama sana on oleellista, keskeistä vahvistaa jakeluketkua. Tuossahan PK-yritykset ovat nimenomaan keskeisessä roolissa. Ehkä me voisimme vähän rationalisoida sitä myös ja tällä tavoin päästä eteenpäin. on varmasti aivan selvää, että meidän täytyy pystyä vastaamaan tähän haasteeseen. Meidän pitää ratkaista ongelmamme, joihin puolustusteollisuus on tänä päivänä törmännyt, ja vakuuttaa kansalaiset siitä, että kaksoiskäyttö tänä päivänä on jo tänä päivänä monissa tilanteissa todellisuutta. Meillä on laitteistoinfrastruktuuria, infrastruktuuria, jota voidaan käyttää sekä sotilaallisiin tarkoitusperiin että muihin logistisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi vastata tulla kiireellisesti apuun luonnonkatastrofitilanteissa. On hyvä ottaa kaikki tämä huomioon ja tässä haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni korostaakseni sitä seikkaa, että näitä mahdollisuuksia pitää todella tutkailla ja tarkistaa, tarkkailla paljon useammin, jotta voisimme yhteisesti hyödyntää meidän valmiuksiamme ja päästä paremmin tavoitteisiimme. Voimme paremmin olla, meillä olisi paremmat valmiudet luonnonkatastrofien varalle. Eli meidän pitäisi todella paneutua yksityiskohtiin myös ja toimia sillä tavalla, että yhtenäisemmin toisimme yhtenäisemmin tällä eurooppalaisella teollisuuden saralla. Meillä olisi todellinen eurooppalainen puolustusteollisuus, joka voisi todella kilpailla muiden valmistajien ja tuottajien kanssa joiden kanssa voimme tietysti myös jakaa joitakin infrastruktuureja ja joitakin myös salaisia tietoja. Kiitos. Meillä on vielä kolme kysymystä. Minä pyydän ensin teitä vastaamaan tähän ensimmäiseen kierrokseen. Ja sen jälkeen annan kolmelle seuraavalle puhujalle pu- puheenvuoron. Annan teille puheenvuoron sen jälkeen, kun komissaari on vastannut tähän ensimmäiseen kierrokseen. Komissaari, olkaa hyvä. Je sais la position. Minä yritän ensiksi selittää kantaamme. Minä tuen toissijaisuusperiaatetta. Olen sen voima, voimakas kannattaja, vahva kannattaja – Monsieur Tanok, qui va être... Van Orden ei valitettavasti ole täällä, mutta hänkin lukeutuu näihin, mutta en aio tässä nyt sanoa sitä, että komissio lähtisi korvaamaan joitakin tehtäviä eli jäsenvaltioiden roolia tällä alueella, mutta kuten sanoin eilen, eilen puolustusneuvoston kokouksessa, Euroopan pitää todella edustaa lisäarvoa painavasti, eli mitä meidän yrityksemme, taloutemme, meidän puolustusjärjestelmämme ovat. Meidän pitää tehdä enemmän. Sen takia korostan, korostan usean, ei koskaan vain korvaavia toimenpiteitä, eli korvattaisiin jäsenvaltiot jollakin muulla. Mitä tulee sitten normeihin? Tekstissäkin se tulee esille ajatus, kun puhutaan normeista. Silloin kun jäsenvaltiot pyytävät komissiota äh, laatimaan uusia normeja, standardeja. Varmasti niitä tullaan laatimaan äh, uusilla alueilla, eikä pakottamaan joitakin tiettyjä normeja. Mutta jos jäsenvaltiot haluavat uusia normeja vahvistaakseen yhteistyötä, ja jos halutaan puhua, niin kuin herra Van Norden sanoi, Natossahan on jo normeja, mutta valitettavasti, mutta asiat eivät toimi hyvin. On myös aloitteita, jotka eivät ole Naton omia aloitteita, vaan eurooppalaisia aloitteita. Keeping Peace eh, Force että puhutaan myös eh, piraattitoimintaa, meriresuosta varmaan olevaa toimintaa, Atlanta. Meidän täytyy ajatella NATOa, mutta ei ainoastaan vain NATOa. Valitettavasti Jugoslavia on meille erittäin huono esimerkki ja NATO liittyy myös siihen. Ehkä tässä tulkinnassa tai minun tekstissäni ei kaikki ei tullut hyvin esille. En minä puhu koskaan keskittämisestä, puhun yhteistyöstä jos ajatellaan yrityksiä, en minä halua mitään keskittämisiä, yrityskeskittämisiä. Puhun yhteistyöstä yritysten välillä. Ja kun puhun PK-yrityksistä, hyppään heti toiseen puheenjohtajan esittämään kysymykseen. Me haluamme tukea PK-yrityksiä. Kuten täällä edustaja kysyi tai esitti asian minulle, mutta jos halutaan kasvattaa PK-yrityksiä, se on yksi ratkaisu, mutta me voimme tukea myös, niin kuin me teemme jo muilla alueilla, voimme tukea myös essayer de renforcer les liens entre les grandes les universités aussi dans le domaine de... Klustereita, eli voimme siis tukea pienten ja suurten keskinäistä yhteistyötä, jos meille, tämä PK-yritysten tukeminen on keskeistä, mutta siitäkin löytyy useita ratkaisuja. Mitä tulee sitten suhteisiin Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltoihin, minä kannatan kaupallista sopimusta, siitä neuvotellaan tällä hetkellä. Mutta, mutta, huomio. Mielestäni pitää aina kunnioittaa sitä, että jos me te- teemme työtä kaupan alalla, pitää olla sääntöjä. Ongelmia nousee eurooppalaisille toimittajille Yhdysvaltoihin päin jos puhutaan, e- jos puhutaan e- Yhdysvaltojen budjetista ja kuinka suuri budjettiosa menee EUn edistä 12 prosenttia suuntautuu Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloilla prosenttiluku on suurempi. Meidän täytyy pyrkiä tasapainottamaan tämä. Anteeksi, mm, mutta meidän markkinamme ovat avoimemmat. Sen takia mielestäni mm, tässä keskustelussa, jota käymme Yhdysvaltojen kanssa, meidän pitää saada, päästä samalle tasolle, ei protektionismia, se on ihan toinen asia. Meillä pitäisi olla samat säännöt ja sosiaalinen markkinatalous ei se ole mitään protektionismia. Meidän täytyy olla, ei saa olla liian viaton tai herkkäuskoinen, kun käytän sanaa naivia. Naivi silloin voi olla myös herkkäuskoinen, mutta ei pidä olla kumpaakaan. Yhdysvalloista yksi kolmasosa tulee mm, Puoleksi Yhdysval- puolet Yhdysvallan to- to- tuotosta tulee tänne ja meiltä yksi kolmasosa lähtee Yhdysvaltoihin. Eli me emme saa enää jatkossa olla liian naiveja tässä kaupallisessa toiminnassa. Mitä tulee pk-yrityksiin ja sopimuksiin niiden kanssa? Pitäisi pyrkiä harmonisoimaan, auttamaan pk-yrityksiä, jotta ne tulisivat kilpailukykyisemmiksi. Ei se ole mitenkään ristiriitaista. PK-yrityksistä voi tulla suurempia, mutta voidaan niitä myös puolustaa sillä tavoin, että ne pyritään kytkemään johonkin yleisempään kontekstiin, klustereihin. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Eivät ne ole ristiriidassa keskenään. Mitä sitten tulee korruptioon, julkisissa hankinnoissa. Miksi minä hyvästä, hy, hyvistä käytänteistä eurooppalaisten sääntöjen toteuttamisessa? Jos sääntöjä toteutetaan hyvin, niin silloin voimme taistella jo korruptiota vastaan. Olen tästä täysin vakuuttunut. Je pense que eh, minä voin ehkä lisätä vielä jotain vastatakseni ystävälleni Van Ordenille. Kun puhutaan stardanisoinnista, Euroopan pitää olla itsessään lisäarvo. Minä sanon sitä myös, sanoin sen myös eilen puolustusneuvoston kokouksessa, mutta <clears throat> keskinäinen operatiivisuus on myös tärkeää ja kun puhutaan standardisoimista, niin ei ole kyse pelkästään itseisarvosta, mutta jos jäsenvaltiot pyytävät meitä tekemään työtä yhdessä standardisoinnin parantamiseksi. Minä olen pragmaattinen, en minä halua mitään viedä pakolla läpi, ei minulla ole mitään byrokraattisia visioita EUn toimielinten toimintatavoista. Mitä tulee standardisoimiin, toistan vielä kerran. Se on vain silloin ajankohtaista, kun jäsenvaltiot ottavat asian esille. Onko komissio valmis auttamaan meitä uusien normien standardien saamiseksi tälle uudelle sektorille? Olen samaa mieltä myös edustaja Proodin kanssa, kun hän puhui puolustuksen kuluista – kustannuksiin. Valitettavasti Euroopassa 51 prosenttia Euroopassa se on henkilöstö, menee, menee henkilöstökuluihin. Yhdysvalloissa se on päinvastoin, ehkä noin vähän yli 20 prosenttia, paljon vähemmän kuin meillä. Meidän täytyy pyrkiä arvioimaan uudestaan, miten voimme paremmin käyttää puolustusmäärärahoja. Se on tärkeä sektori, jotta saamme uusia työpaikkoja uusia virkoja. Sama pätee myös uudelleenjärjestelyihin tai rakennemuutoksen vaatimin uudelleenjärjestelyihin. Ei välttämättä uusia sääntöjä, mutta me voimme tietysti täydentää tätä eurooppalaista teollisuuden alaa Komissio ei kaikkea päätä itse. Myös yksityinen sektori voi lähteä uudelleen järjestelyihin. Voimme käyttää rakennerahoja, rahastoja, globalisaatiorahastoja, rahastoa, jos me haluamme puolustaa työtä itsessään, ei välttämättä joitakin tiettyjä työpaikkoja jollain tietyllä teollisuuden alalla. Meillä pitää olla kattava strategia työllisyydestä. Ja tästä, tästä olen jo käynnistänyt työn komissaari Andoran kanssa – teillä stra- kokonainen strategia. Sosiaalirahastoakin voidaan käyttää hyväksi. Je Toivoakseni olen nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin, kuten edustaja Broodi puhui täällä yritysten kilpailukyvystä. Miksi komis, miksi komission tiedonanto, miksi se pitää julkaista? Jos me haluamme lisää kilpailukykyä puolustusteollisuudelle, meidän pitää toimia koordinoidummin Euroopan sisällä. Voidaanhan täällä laatia lista yrityksistä – Meillä on kymmeniä yrityksiä. Meillä Euroopassa Yhdysvalloissa on ehkä yksi tai kaksi. Se on ihan toinen juttu. Toinen asia, emme me voi tässäkään mitään pakolla viedä läpi. Pitää pyrkiä parempaan yhteistyön koordinaatioon. Ja ja kun puhutaan normeista, se on tärkeä kysymys. E, ja ei kaikki meidän toiminta tähtää mihinkään keskittämiseen. Me haluamme vahvistaa puolustusteollisuutta ja vähentää kustannuksia, ollaksemme tehokkaampia joko Eurooppala, Euroopan unionina tai Eurooppala, Euroopan union, unionin teollisuuden alana. Vielä kolme puhujaa. Nipistämme vähän seuraavasta Äh, aihekokonaisuudesta. Edustaja Jannes, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja Tajanille, että hän on tullut tänne valiokuntaan puhumaan tänne. Hänen kollegansa Barnier, hän kävi jo aikaisemmin täällä. Minä tässä puhun siitä samasta ajatuksesta, joka on hyvin uudistava eurooppalainen ja myönteinen komissio on ottanut aloitteen omiin käsiinsä perustaa, perustaessaan Task Forcein, joka tutkii sitten, miten voidaan kehittää eurooppalaista puolustusteollisuutta, eli miten lähdetään luomaan eurooppalaista puolustusteollisuutta, jotta se ansaitsisi sille kuuluvan nimen – Tämä on todellista eurooppalaista puolustuspolitiikkaa, ei sen enempää eikä vähempää. Ei minulla ole mitään kompleksia tästä, ei minulla ole mitään vaikeuksia puhua tästä. Puhuttiin toissijaisuusperiaatteesta, kansallisista toimivaltuuksista. Meidän pitää päästä pidemmälle, meidän pitää mennä eteenpäin. Ei saa käyttää mitään vanhakantaisia käsitteitä, koska ne ovat jo eläneet aikansa. Meidän pitää todella edetä. Me tiedämme, kuinka vaikeassa tilanteessa Eurooppa tällä hetkellä on. Se vaatii selityksiä, Eurooppa haluaa selityksiä, mutta meidän pitää poistaa kaikki se, mikä jarruttaa ja hidastuttaa, muodostuttaa esteitä tiellemme. Mutta kaikkihan usein vaikuttaa ihan ilmiselvältä. Ei saa vaipua mihinkään melankolian valtaan. Joskus komissiossa on ehkä tällaista ollut. Jos analysoidaan joitakin tietoja, halutaan säästää rahaa, halutaan vähentää pirstaloitumista, halutaan olla tehokkaampia, parempaa teknologiaa, parempaa tehokkuutta, myös rauhanturvajoukkoja halutaan vahvistaa, niiden toimintaa haluaa parantaa. Kaikki tämähän on eurooppalaistamista. Kaikki nämä ovat mekanismeja, jotka liittyvät ja perustuvat puolustusteollisuuteen. Kyllä meidän täytyisi saada parempia tuloksia. Jos ne ovat tehokkaita, niin silloin ne ovat mahdollisimman optimaalisia keskipitkällä aikavälillä. Jos kaikki voimme ajatella kaikkia alueita. Puhutaan protektionismistakin täällä puhuttiin, mutta puolustuskysymyksiä, kysymystä puolustusta, kun ajatellaan, meidän pitää ajatella omaa teollisuuttamme. Joskus tämä keskustelu ei ole saanut sille kuuluvaa arvoillista hyödynnetty tarpeeksi. Kun puhumme puolustuksesta, niin se usein törmää NATOon tai johonkin muuhun. Me olemme aina sanoneet, että, että otan on täydentävä, kattava Yhdysvalloille. Se on yhteistyökumppani, mutta mistä me nyt lähdemme kilpailemaan? Meillä on hyvä sosiaalinen markkinatalous toiminnassa, mutta mitä, mutta mitä tässä nyt pitää tehdä? Ehkä uudemmat, uudet pelisäännöt, jotka eivät enää suosi mitään osapuolta. Ei tässä lähteä mihinkään amerikkalaiseen toimintaan, jos me lähdemme puolustamaan eurooppalaista teol- puolustusteollisuutta. Öö, puheenjohtaja, tämä minä halusin sanoa teille. Kiitos. Merci. Kiitos. Charles Tannock. NATO. Kiitos. Totta kai NATO ei ole sama kuin Yhdysvallat, on myös monia muita jäsenvaltioita, jotka ovat mukana Natossa, jotka ovat NATO-jäseniä. Totta kai tämä on arkaluontoinen alue. Komission jäsen, te osittain vastasitte minun kysymykseeni, eli mikä on komission kollegion ajatus näistä puolustushankinnoista ja kansallisesta suvereniteetista. Kun ajattelemme niitä neuvotteluja, joita on tulossa Taftasta, eli Yhdysvaltain kanssa perustettavasta vapaakauppa-alueesta, niin tätä kyllä on brittilehdistössä kovasti pohdiskeltu ja tutkittu, kun BAE ja EADS ovat pohdiskelleet sulautumista. Kyse on sotilasalan läheisestä yhteistyöstä Yhdysvaltain ja, ja sitten toisaalta ohjusteknologian yritysten välillä. Ja on ajateltu, että tämä olisi jonkinlainen sulautuminen. Tietenkään ei ole kahdenvälisiä suhteita samalla tavalla Yhdysvaltain ja iso britannian kuin vaikkapa Saksan ja Yhdysvaltain välillä. Meidän täytyy omassa toiminnassamme toimia hyvin johdonmukaisesti ja valtavirtaistaa. Olettaisin, että markkinavoimat, kansallisten budjettien säästöt huomioiden ja puolustusbudjettien kutistuminen huomioiden ja sitten Naton toiminnat, äh, pooling and sharing ja tämä fiksu, älykäs puolustus ja niin edelleen. Eli ollaan ymmärtämässä, että erityisesti Yhdysvaltain huomion kiinnittyminen enemmän Aasian asioihin ja eurooppalaiset joutuvat tekemään enemmän. Eivät voi vain luottaa Yhdysvaltoihin niin kuin ennen. Täytyy rakentaa omaa kapasiteettia kapasiteettiamme jäsenvaltioissa. Mutta komissio näyttää jollakin tavalla sanelevan ylhäältä alaspäin, eikö pitäisi olla jonkinlainen jäsenvaltioiden hallitusten sopimus? Olettaisin, että jossain vaiheessa markkinavoimat sitten sanelevat, ovatpa yritykset sitten mitä tahansa, tai pienet yritykset joutuvat kenties sulautumaan. Ja tästä syntyy kaikenlaisia hallitusten välisiä, maiden välisiä, alojen välisiä yhteyksiä. Voisitteko kommentoida tätä tafta-kysymystä ja sitä, ovatko asehankinta, puolustushankintamarkkinat tässä mukana ja missä vaiheessa mennään, kun näistä asioista neuvotellaan? Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. minä kuulun ehkäpä siihen naivimpaan ryhmään. Paljon on sanottu, mutta eiköhän tilanne ole suht yksinkertainen. Kyse on aina eri yrityksistä. British Airspace ei ole enää Yhdysvalloissa läsnä pilvipalveluasioiden takia on epäilty, että tietoa voitaisiin varastaa sitten Niisa, joka lähtee Heraklionista ja siirtyy Ateenaan, ehkäpä vielä Haaginkin. Kyse on myöskin Euroopan verkkovirastosta. Ja minä uskon, että komission tutkimuksesta tämä kaikki tieto löytyy ja ehkäpä jopa Europol valvoo koko toimintaa. Te viittasitte siviilialalla tapahtuvaan tutkimustyöhön. Tilannehan on seuraavanlainen. Aluksia ei voida ilman valtion tukea rakentaa, näin se menee, mutta tämä pätee vain siviilialaan. Mutta jos on kyse sotilaskalustusta, niin kyllä yksi, kaksi asiat hoituvat. Komissaari viittasi moniin asioihin. Sanoitte, että miten menot puolustussektorilla ovat kehittyneet. Te viittaatte myöskin ideologisiin eroihin, mutta ei kyse mielestäni ole mistään ideologisista eroista ja ongelmista, vaan käytännönläheisistä kysymyksistä – kyllähän italialaisistakin yliopistosta löytyy opiskelijoita vaikka ja mistä maasta. Ja voisitteko kuvitella, että Italian yliopistoissa otettaisiin käyttöön sellaisia ohjelmia, joihin voisivat kiinalaiset ja yhdys- venäläiset opiskelijat osallistua, jos kyse olisi esimerkiksi puolustusalan koulutusohjelmista. Eli nyt kriisien aikoina meidän täytyy muistaa, että varoja ei ole hirveästi käytettävissä. Yliopistot ulkoistavat tutkimustoimintansa, mutta emme voi hyväksyä sitä, että tällaista toteutettaisiin. Sitten kun täällä on viitattu suurten yritysten fuusioitumiseen, no sellaista tietenkin väijämättä tapahtuu, mutta Kyse on myöskin suurista teollisuuden aloista ja yrityksistä ja tarkoituksena on laskea kustannuksia. Yleensähän markkinoilta löytyy monopoliasetelmia ja loppujen lopuksi kyse on vain ainoastaan rahasta ja näin se varmaan menee myöskin soti tällä meidänkin alallamme ja me tiedämme, mitkä intressit taustalla ovat. Toteasin vielä sen verran, että jos komissio ja puolustusteollisuus haluaa tehostaa toimintaa tällä teollisuuden alalla, niin eiköhän sen pitäisi olla mahdollista. Toki on olemassa hankkeita, joihin te keskitytte, mutta ne eivät välttämättä toteudukaan käytännössä. Esimerkiksi rakettien varastointiin liittyen, mutta te ette viitanneet sellaisiin kysymyksiin kuin pooling and sharing toimintaan. Kuka vastaa oikeastaan puolustusviraston toiminnasta vai tekeekö täällä kaikki mitä lystää? Minua kiinnosti suuresti se, mitä edustaja Johannes sanoi puheenvuorossa. Olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan koska hän ymmärtää hyvin, mitä komissio on tekemässä. En minä halua pakolla syöttää sopimuksia jäsenvaltioille. Mikä on tärkeää, se on koordinaatio. Puolustusteollisuuspolitiikassa Eurooppa ei ole NATO. Se on ihan toinen kokonaisuus, toinen asia. Tunnen Mm, hyvin Naton, minähän olen Naton, Naton lapsi, koska minun isäni työskenteli oli Naton sotilaana. En minä myöskään vastusta Natoa, mutta Nato on yksi asia ja EU on toinen asia. Jos Eurooppa tekee jotain, se tekee sen Eurooppana, EUna, eurooppalaisena valtiokokonaisuutena ja Nato toimii Naton normien mukaan. Ja jos puhutaan Natosta, niin ei se tarkoita sitä, että puhutaan Yhdysvaltojen vastaan. Minä puolan kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Se on tärkeää meille. Se on paljon tärkeämpää meille tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Tärkeämpää kuin yhteistyö, yhteistyö muiden kanssa. Ne ovat meille yksi tärkeimmistä ystävistä, meille eurooppalaisille. Mutta nämä ovat ihan eri asioita. Minä teen työtä Euroopan puolesta, mutta en minä tee työtä NATOa vastaan. Voin tehdä NATOn puolesta, Euroopan puolesta, voin tehdä työtä Euroopan puolesta tekemättä mitään Yhdysvaltoja vastaan. Jos minä teen työtä perheeni puolesta, niin en minä tee sinun, en minä ole sinun perhettäsi vastaan. Perheeni on yksi asia ja sinun perheesi on toinen asia. Tässä nyt pieni selvennys minun kantaani. Minä puolan eurooppalaista puolustus politiikkaa, koska me olemme nyt vasta, me olemme keskellä jokoa. Menemmekö eteenpäin? Jos me emme eteenpäin, niin Eurooppa kuolee. Meidän täytyy puoltaa hyvää eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Meillä on eurooppalainen ulkopolitiikka. Me tarvitsemme myös eurooppalaista puolustuspolitiikkaa. Ei voi olla ulkopolitiikkaa, jos ei ole hyvää puolustuspolitiikkaa. Koordinaatio on tärkeää teollisuuspolitiikassa, mm, puolustusteollisuudessa ehkä se ei miellytä kaikkia, ehkä se ei tanokkia miellytä, mutta tämä on minun näkemykseni asiasta. Tämä on demokratia, ei minun näkemykseni ole sinun kantasi. Minun nä- tämä on demokratia. Se on minun henkilökohtainen kantani, näkemykseni. Se on minun näkemykseni. Tämä on demokratia. Vapautta. Se on tärkeää, että meillä on erilaisia ajatuksia liikkeellä. Eikä sen takia keskustelu on tärkeää, tärkeää. Ei sinun kantasi ole sama kuin minun. On, on tärkeää keskustella tästä. Eh, pour ce qui concerne les, les... Mitä tulee muihin, minä en ymmärtänyt sitä, mitä edustaja Guraki sanoi, koska jotkut asiat tiedonannossa eivät kuulu puolustusteollisuuden toimivaltuuksiin. En aio esittää täällä niitä asioita, jotka eivät kuulu sen tulevan tekstin kompetenssiin toimivaltuuksiin, eivätkä ne kuulu siis puolustusteollisuuden toimivaltuuksiin. Mehän teemme turvallisuuden eteen työtä myös kyberturvallisuuden eteen teemme työtä. Meillä on prioriteetteja sen eteen, että haluamme saada myös kyberrikollisuutta vähennettyä. Haluamme myös saada sen puolustuskykyisemmäksi kun me ajattelemme yhteistä puolustus- ja mm, ulkopolitiikkaa, kun jos me ajattelemme että kyberturvallisuutta, on tärkeää saada kansainvälinen politiikka, joka olisi yhteneväinen kybertilankäytön ja se olisi yhteneväinen EU-politiikan kanssa. Eh, Meillähän on puolustusvirasto, joka myös eh, joka keskittyy siviiliturvallisuuskysymyksiin. Tämä oli hyvä esimerkki. Donc, je, je pense Ehkä vastasin, vastasinko tässä nyt kaikkiin kysymyksiin. Minä sanon ihan avaimesti, mikä on komission kanta. Me olimme aina valmiita keskustelemaan, vaikka on erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia, mutta jos me haluamme antaa vastauksia kansalaisillemme, meillä pitää olla hyvä hyvät valmiudet myös puolustusteollisuudessa meillä komissiossa, mutta myös jäsenvaltioissa. Meidän pitää keskustella. Kiitos kaikista kysymyksistä, myös kiitos kaikista kritiikistä. Otan vastaan kaiken kritiikin ja kaikki mahdolliset asiakirjat. Äh, ja kaikki asiakirjat ovat tervetulleita siis meille komissiolle tekstiä, tekstin laatimista varten. Kiitos, kiitos paljon tälle turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnalle, että se järjesti tämän vuoropuhelumahdollisuuden. Toivottavasti voin ö, esitellä teille tämän tekstin sen jälkeen, kun se on esitetty komissiokollegiolle. Kiitos paljon varapuheenjohtajalle. Tätä keskustelua on todella tarkoitus jatkaa. Kiitos teidän tekemästänne ehdotuksesta, että voimme ö, antaa lisäpanosta teidän tekstiin. Varmasti jotkut edustajat haluavat lähettää eteenpäin ehdotuksensa, ajatuksensa. Katson tässä joidenkin kollegoiden suuntaan mutta tiedonannon jälkeen siinä on aikaväli tiedonannon ja tämän huippukokouksen välillä olisi ehkä hyvä tehdä joku yhteenveto siinä välissä. Ehkä te tai kollegani Michel Barnier voi tulla paikalle tai mikseipä kumpikin voisitte tulla tänne. Mutta kyllä tämä oli ihan yhteenpitävää sen kanssa, mitä kuulimme pari viikkoa sitten kollegalta, eli teidän yhteistyönne toimii erittäin hyvin. Kiitos, hyvä varapuheenjohtaja. Minä vapautan teidät, koska sisämarkkinavaliokunnan kollegat odottavat teitä. Kiitos paljon. Hyvä.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 Bienvenue, messieurs, chers collègues. No niin, uudemman kerran tervetuloa kollegat. Pyydämme anteeksi pientä myöhästymistä. Kiitos siitä, että menette paikoillenne istumaan. Jatkamme kokoustamme. Äh, Afganistanin kysymyksistä olen erittäin iloinen, että olen voinut ottaa vastaan tänne kaksi erittäin tärkeää henkilöä olemme voineet jo arvostaa heidän sitoumustaan työn suurlähettiläs Gaudas Usajkas, joka on unionin EUn erityisedustaja Afganista syyskuuhun asti. Sen jälkeen hän siirtyi Moskovaan, EUn edustuston päälliköksi Moskovaan. Me olemme Meillä on mahdollisuus kuulla häntä jo useamman kerran, mutta nyt on varsin hyödyllistä kuulla teidän tilannearvio. Sen jälkeen kenraali Bavanshov viime kerran kuul, viimeisen, edellisellä kerralla te puhuitte meille videokonferenssin välitykselle. Kiitos siitä. Sekin oli erittäin hyödyllistä. Te olitte Kabulissa äh, ISAFin äh, ylipäällikkönä, mutta te olette yhä edelleen Eurokorjoukkojen komentaja ja Strasbourgissa te olitte aina ajoissa. Kaikki sujui loistavasti, kaikki sujui hyvin. Te olitte siis ISAFin ylipäällikkönä yli vuoden Kabulissa. Ja varmasti te olette saaneet paljon sieltä meille kerrottavaa, mitä sieltä voi ottaa opuksi turvallisuuskysymyksissä, mikä on tule, mitkä ovat tulevaisuuden näkemät, epävarmuus, Naton ja, ja EU, Naton ulkoministerit kokoontuivat eilen Brysselissä. Mitä tapahtuu vuoden 2014 jälkeen Afganistanissa? Paljon epävarmuutta on ilmassa, paljon kysymyksiä on avoimina mikä on tärkeä mandaatti, mikä, miten rahoitetaan, mitä, mitä operatiivisia joukkoja tai toimintoja voidaan jättää paikan päälle. Me odotamme teiltä vastauksia joihinkin kysymyksiin, mutta jos ette pysty antamaan vastauksia, minkälaisen tilannearvion kartoituksen tekisitte nyt tästä ää, Afganistanin tilanteesta, mitä voidaan odottaa ja mitä olisi aiheellista tehdä tällä ehkä hyvinkin vaikeana ylimenokautena. Annan ensiksi puheenvuoron suurlähettiläs Usatskalle. Je suis très content d'être avec vous. Kiitos puheenjohtaja kutsustanne. Olen tyytyväinen siinä, sitä, että voin olla paikalla tänään keskustelemassa Afganistanin tilanteesta. Hyvä ystäväni, kenraali Olivier Pavankov on myös paikalla tässä keskustelussa ja siitä totta kai olen tyytyväinen. Minulla on ilo olla taas Euroopan parlamentissa ja kertoa teille tietoja tilanteen kehittymisestä Afganistanissa, erityisesti kun ajattelemme siirtymää ja tulevaisuuden näkymiä ja Euroopan unionin roolia Afganistanissa sekä ennen vuotta 2014 ja sen jälkeen. Niin kuin tiedätte, EU ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Afganistanin tukemiseen, näin on ollut 11 vuoden ajan, niin että Afganistanista ei enää tulisi minkäänlaista turvasatamaa terroristeille. Pyrimme helpottamaan köyhyystilannetta, edistämään ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa ja demokraattisten instituutioiden rakentamista. EU tukee Afganistania kattavalla lähestymistavalla, joka pyrkii synergiaan poliittisten turvallisuus- ja kehitysponnistelujen suhteen. Me tuemme hyvää hallintoa, oikeusjärjestelmän uudistusta ja ihmisoikeuksien edistämistä. EU on ollut lojaali ja vahva kumppani UNAMalle kun se täyttää mandaattiaan ja valmistelee vaaleja. Erityisesti presidentin vaalit ovat tulossa 2014 huhtikuussa. Eupolin kautta me autamme Afganistanin poliisivoimien kehittämisessä. Olemme antaneet huomattavan panoksen myös terveysalan ja maaviljelyn. EU ja sen jäsenvaltiot ovat Afganistanissa ja ovat siellä pitkään. Me tuemme Afganistanin hallitusta ja ihmisiä vielä vuoden 2014 jälkeenkin. Hallitus tarve, tarvitsee vielä lisätoimia ja uudistuksia hyvästä hallinnosta, oikeusvaltion periaatteista ja ihmisoikeuksista, niin että voimme täyttää kaikki sitoumuksemme. Siirtymästä on selkeitä hyötyjä, mutta ne ovat vielä varsin haavoittuvaisia. Me tarvitsemme hyvää hallintoa tarvitaan poliittista ohjausta tässä siirtymävaiheessa. Nyt sotilasvoimat ovat väistymässä ja antavat tilaa poliittisille toimijoille. Puhdistus ja pitäminen on, on edennyt ja kansainvälisen yhteisön tuki on nyt tärkeää. Totta kai vielä rakentaminen ja siirtymävaihe on ongelmallista, koska paikallinen hallintorakenne on niin heikko ja kes, keskushallinnon ote hyvin rajallinen. Myönteistä kehitystä on tapahtunut. Afganistan on kehittynyt viimeisimmän vuosikymmenen aikana huomattavasti. 65 prosenttia väestöstä saa nyt terveyspalveluita. 2002 väestöstä vain 9 prosenttia sai näitä palveluita. Pyrimme myös helpottamaan luku- ja kirjoitustaidon kehittämistä maassa – Koulujärjestelmä oli äh, murskana taistelujen jäljiltä ja Talibanin hallinto oli tuhonnut hyökännyt koulutusjärjestelmää vastaan. Vuonna 2002 alle yksi miljoonaa lasta oli mukana koulutuksessa. Nyt luku on jo ylittänyt kuusi miljoonaa. Tämä on korkein luku koskaan Afganistanin historiassa. Mukana on myös 2,7 miljoonaa tyttöä. Afganistanilla on valtava potentiaali myös talouden kehittämiseen. Talous on viime vuosina kasvanut noin 9-11 prosenttia joka vuosi. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että kun kansainvälinen tuki nyt poistuu, niin kasvu tietysti supistuu. 8000 kilometriä teitä on rakennettu. Nämä matkustusajat ovat vähentyneet jopa 75 prosentilla. Sähkön saatavuus on lisääntynyt 250 prosentilla niin, että yli 30 prosenttia väestöstä voi nyt käyttää sähköä. Kansainvälinen koulutus keskittyy erityisiin Afganistanin kansallisiin turvallisjoukkojen tarpeisiin vastaaviin koulutustarpeisiin. Tarvitaan johtokoulutusta, lääketieteellistä koulutusta ja logistiikkakoulutusta jotta sitten turvallisuudesta voidaan ottaa täysin vastuu, niin tilanne on vielä epävarma. Kenraali Karimin arvio on sellainen, että vain rajallinen määrä divisioneista voi jo itsenäisesti toteuttaa operaatioita. Tämän lisäksi paikalliset sotalordit ja äh, sotajoukot ovat edelleenkin huolenamme vaalien alla. Jo nyt näemme kuinka poliittinen maisema Afganistanissa muuttuu. Syntyy uusia poliittisia puolueita ja liittoumia, mutta usein vanhat sotalordit ovat kuitenkin keskeisiä toimijoita. Afganistan vuonna 2015 edelleenkin on siinä tilanteessa, että turvallisuustilanne on epävarma. meidän täytyy edistää siviilijoukkojen hallintoa erillisenä puolisotilaallisten joukkojen toiminnasta. Täytyy myös panostaa ammatilliseen toimintaan. Se, mitä me olemme yli 11 vuoden aikana yhdessä saaneet aikaiseksi, on kuitenkin vaarassa. Vuoden 2014 jälkeen vaarana on, että saavutukset menetetään – Tämä ei ole yhden osapuolen vika tai kansio, Jos me, alueelliset toimijat ja kansainvälinen yhteisö saavat aikaiseksi luottamusta, omistajuutta niin, että Afganistanin hallitus pitää kiinni omista sitoumuksista, niin todennäköisemmin eh, edistys on hitaata toki, mutta vakaata. Ja Afganistan on näin vakamalla pohjalla. Totta kai takapakkiakin varmasti tulee, mutta ei ole syytä maalailla mitenkään synkkää kuvaa tulevaisuudesta. Kansainväliset sitoumukset ulottuvat vuoden 2014 jälkeenkin. Meillä on strategisia kumppanuuksia, sopimuksia, joita monet maat ovat allekirjoittaneet. allekirjoittaneet. EU itse viimeistelee neuvotteluja kymmenen vuoden yhteistyö- ja kumppanuussopimuksesta Afganistanin kanssa. Chicago ja Tokio ovat olleet ainutlaatuisia tila- tilaisuuksia sitoumusten kannalta. Me kehitämme turvallisuusjoukkoja Afganistanissa ja vastaamme niihin haasteisiin, joita turvallisuusjoukkoihin kohdistuu. Tokiossa sitouduttiin yli kuuteen miljardiin ja myös 2017 jälkeen taataan tukea, jotta tämä siirtymäkausi saadaan loppuun. On keskeisen tärkeää, että pidämme kiinni sitoumuksistamme niin, että Afganistanin hallitus voi laskea näiden tulojen varaan ja myös suunnitella omia hankkeitaan. Kansainväliset sitoumukset totta kai ovat myös ehdollisia ja riippuvat Afganistanin kyvystä toteuttaa Tokion sitoumuksia. 12, 2014 täytyy pitää avoimet vaalit, pitää tukea korruptiovastaista työtä, tukea ihmisoikeuskehitystä, erityisesti huolehtia naisten oikeuksista, talouskehitystä täytyy tukea ja myös julkista hallintoa, erityisesti paikallistasolla. Uudistusagenda, josta sovittiin Tokiossa ja Chicagossa, on todella kunnianhimoinen. Täytäntöönpano on osoittautunut vaikeaksi ja hitaaksi poliittiset kysymykset yhdistyvät oletuksiin siitä, että rahaa tulee edelleenkin tukena Afganistanin. Nyt tästä on oltava tietoisia. Keskinäiset sitoumukset yhdistyvät ehtoihin, jotta uskottavuus säilyy. On tärkeää, nyt kun puhun tässä valiokunnassa teille Euroopan parlamentin jäseninä, on tärkeää, että kansalaiset ovat tietoisia meidän ponnisteluistamme. Me olemme vastuullisia vastuussa veronmaksajillemme kotimaissamme, kun oikeusalan uudistukset ovat viivästyneet Afganistanissa, niin EU on päättänyt lykätä 20 miljoonan tukiosuuttaan tällä alalla, kunnes saamme johdonmukaisuutta ja uudistukset käyntiin. EU pyrkii aktiiviseen rooliin tässä 5 plus 3 ryhmässä niin, että saamme kansainvälisiä sitoumuksia samalla kun seuraamme Tokion sitoumuksista kiinni pitämistä. Viime kädessä kyse on siitä, että Afganistanin hallituksen täytyy käyttää näitä mahdollisuuksia hyväkseen ja tarjota kestävä tulevaisuus kansalle. Kuitenkin tarvitaan vielä yhtenäisyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden ja instituutioiden välillä. Meidän ei pidä odottaa mitään ihmeitä tai nopeita ratkaisuja. EUta rohkaisee se, että poliittiset johtajat sekä hallituksessa että oppositiossa ovat valmiita toimimaan johtajina ja haluavat käyttää mahdollisuuksia hyväkseen myös vaalien kautta. Demokraattisten turvalausekkeiden näkökulmasta on syytä muistaa, että ihmisoikeustyö on ollut oikeastaan kansainvälisen avun varassa. Ja vaarana on, että takapakkiakin tulee. Ihmisoikeuskomissaarien työ on esimerkki hallituksen rajallisesta sitoumuksesta tähän työhön. Niin kuin tiedämme, turvallisuusongelmia ei voida ratkaista ilman alueellisten toimijoiden sitoumusta. Rauha ja kestävä vakaus on riippuvainen myös alueellisesta yhteistyöstä. Heart of Asia-hanke käynnistyi Istanbulista 2011 ja siinä pyritään Afganistanin vaurauteen ja vakauteen niin, että pyritään kehittämään luottamusta myös alueellisen yhteistyön kautta. Lisäksi Euroopan unioni tunnustaa, että rauha Afganistanissa nojaa poliittiselle ratkaisulle niin, että kaikki kansainväliset, kansalliset ja alueelliset sidosryhmät huomioidaan. Neuvotteluja käydään monilla tasoilla, mutta kehitys konkreettisella tasolla on varsin vaatimatonta. Alueellinen yhteistyö ja sovintotyö on ollut sellaista, että EU on tukenut sekä rahallisesti että poliittisesti hallituksen ponnisteluja, jotta saadaan alueellista vuoropuhelua. Pitäisi löytää uusia keskinäisen riippuvuuden kanavia, luottamusta täytyy huomioida myös hallinnollinen työ ja rajavalvonta. Alueellinen tuki on oleellisen tärkeää, kun pyrimme rauhaan Talibanien kanssa. Pakistan on otettava mukaan tähän prosessiin. Sekä Afganistan että Pakistan ovat osoittaneet halukkuutta tunnustaa tämä keskinäinen riippuvuus ja puuttua ongelman ydinsyihin. Nämä ovat myönteisiä merkkejä, mutta niin kuin juuri kuulimme Pakistanista, niin tällainen kestävä suhde on totta kai prosessi. Se vaatii myös käytännön läheisiä toimia. On tärkeää, että molemmat maat lopettavat toinen toistensa syyttelyn. Afganistanin kehittämisen on tapahduttava Afganistan johtoisesti. Meillä on myös lausekkeita, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, niitä ei saa unohtaa naisten oikeudet ovat keskeisiä. EU tarjoaa tukea, apua ja pohjaa omiin kokemuksiinsa sovintotyöstä ja rauhan rakentamisesta. Jäsenvaltiot ovat suhtautuneet myönteisesti eh, Afganistanin sisäisiin hankkeisiin ja on myös kahdenvälisiä hankkeita esimerkiksi Pakistanin kanssa. Kun otamme huomioon meidän pitkän kokemuksemme rauhan turvaamisesta. Me teemme EUPOLin kanssa totta kai työtä. EUPOL on kouluttanut yli 4000 poliisimiestä e, ja satoja tutkijoita. Tulevat vaalit ovat keskeisen tärkeässä asemassa Afganistanin muutosprosessissa. EU on tukenut vaalivalmisteluja ja jatkossakin toimii näin. Kyse on teknisesti siitä, että varmistetaan, että vaalit järjestetään asianmukaisesti ja varmistetaan myös, että vaalit sujuvat ja järjestetään kattavasti huomioiden kaikki sidosryhmät. EU on huomattavana avunantajana tarjonnut 10 miljoonaa näille valmisteluille. Avoimemman toimivan järjestelmän varmistaminen, korkealaatuiset palvelut EUn äh, Afganistanin kansalaisille ovat totta kai tärkeitä huolia. Me tarvitsemme julkishallintoa, joka toimii maanviljelyksen kehittämistä ja terveysalan kehittämistä. Afganistanin hallitus ja kansainväliset toimijat ymmärtävät, että me tarvitsemme holistista lähestymistapaa. EUn sitoutuminen tarjoaa tukea esimerkiksi oikeusjärjestelmän terveysalan uudistukseen. Tuemme myös alueellista poliittista yhteistyötä. Kansalaisyhteiskunnan ja poliitikkojen rohkaiseminen vastustamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, vastustamaan pakkoavioliittoja on myös tärkeää työtä. Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, erityisedustajana Afganistanissa viimeisen kolmen vuoden ajan olen nähnyt edistystä, jota yhdessä olemme saaneet aikaiseksi. Sota kenties päättyy vuoteen 2014 mennessä, mutta konfliktin perussyyt, ääriliikkeet, fundamentalismi, luku- ja kirjoitustaidottomuus ja köyhyys todennäköisesti säilyvät meidän kaikkien otettava opiksi menneestä. Meillä ei ole varaa toistaa vuoden 1992 virheitä. Meidän on osoitettava sitä, että jatkossakin aiomme tukea Afganistania muuttumavaiheessa. Meidän on tehtävä yhä enemmän vähemmillä varoilla. Meidän on tuettava alueellisia naapureita ja luotettavaa Afganistanin luottamukseen ja visioon. Myös kumppaneittemme Afganistanissa on otettava sitoumuksensa vakavammin. Chicagon ja Tokion sitoumukset jatkuvat vain, jos presidentinvaalit vuonna 2014 käydään asianmukaisesti. Ja ne tuottavat legitiimin tuloksen. Ja jos sitten ryhdytään toimiin korruption vastustamiseksi, varmistetaan ihmisoikeudet, erityisesti naisten oikeudet. Ja keskitytään myös ympäristön ja talouden kehittämiseen. Tässä vuoropuhelussa meillä tulisi olla rakentava rooli. Jos me turhaudumme puutteista, aukoista, niin varmasti sivilialan apu sitten vähenee nopeasti. Olemme saaneet tämän edistyksen aikaiseksi kovalla hinnalla. Joudumme edelleenkin todennäköisesti rahoittamaan kansallisia turvallisuusjoukkoja. Me odotamme, että nopeasti saamme yhteistyösopimuksesta neuvottelut päätökseen vielä tämän vuoden aikana. Tämä osoittaisi sitä sitoumusta, keskinäistä sitoumusta, joka meillä molemmilla on. Kokemuksemme pohjaten meidän pitäisi jatkossakin tukea sovintotyötä. Meidän pitää keskittyä kapasiteetin rakentamisen vahvistamiseen, kouluttaa siviilipoliiseja, tukea maatalouskehitystä, ympäristötyötä, investointeja. Me tarvitsemme edistystä. On käytettävä kaikki mahdollisuudet, jotka, jotta jäsenvaltiot voivat toimia johdonmukaisesti, koota resurssit yhteen, jotta päästään tehokkaaseen toimintaan kansainvälisesti. EU antaa tällä hetkellä yli miljardin tukena Afganistanille vuositasolla. Meidän täytyy jatkossakin tukea Afganistania näiden muutosten aikana. Kiitos. Merci, monsieur le représentant spécial. Kiitos erityisedustajalle tässä oli todellinen testamentti. Ehkä se on vähän liian aikaista antaa tämmöinen testamentin luontoinen lausunto, mutta kuitenkin se oli hyvin kokonaisvaltainen lähestyminen, mitä on tehty, mitä on vielä tekemättä, mitä voidaan tehdä. Kiitos tästä hyvin kattavasta esityksestä. No niin, kenraali, ehkä nyt keskustelemme enemmän turvallisuuspoliittisiin turvallisuusaspekteihin. Ehkä te olette olleet ISAFin joukkojen johdossa reilun vuoden, eli teillä on meille varmasti paljon mielenkiintoista kerrottavaa. Bon, après ce que, après ce que vient de dire euh, mitä suurlähettiläs Usatskas, Usatskas sanoi, en puutu siihen sen enempää. Olen keskeisistä kohdista ihan samaa mieltä hänen te- tekemänsä kuvan kanssa. Se on hyvin realistinen kuvaus Afganistanin nykytilanteesta. Täytyy myös olla kärsivällinen sillä tiellä, joka meitä vielä odottaa ennen kuin tämä maa voi olla kehittynyt maa, joka olisi yhtäpitävä meidän kunnianhimoisten tavoitteemme kanssa. Muutaman minuutin ajan haluaisin kertoa teille, ennen kuin vastaan mahdollisiin kysymyksiin, haluaisin kertoa vähän eri osioista tämän pitkän 15 kuukauden, 15, kuukautta, kest, 15 kuukautta kestäneen työkomennukseni aikana olin mm, esikunnan päällikkö. Minä, min, silloin kun minä tulin paikan päälle, siellä oli paikan päällä 150 000 miestä suurin piirtein, joista 100 000 amerikkalaista – Minulla oli myös Ranskan joukkojen johtajuus. Minä siis vastasin Ranskan joukoista Afganistanissa, eli minulla oli useampi rooli vedettävänä, mutta myös Eurocore-joukkoja johdettiin Kabulista käsin ja minä olin näiden joukkojenkin komentaja niiden toinen tukikohta oli Strasbourgissa myös. Eli oli tarkoitus koordinoida ISAF-joukkojen erinäisiä elementtejä. Kun nyt puhutaan puhtaasti Afganistanista, jos pitäisi tehdä joku yhteenveto, mitä mieltä olen tästä maasta, mitä minä olen mieltä? Mielestäni olimme erittäin kunnianhimoisia kaikki, kun me lähdimme laatimaan meidän tavoitteitamme. Me emme kuitenkaan ihan hyvin tajunneet mikä oli tämän maan alkuperäinen olemus, kun tulimme sinne vuonna 2001. 2001 ei ollut perustuslakia, ei minkäänlaisia instituutioita, toimielimiä, ei oikeuslaitosta, ei keskushallitusta tai aluehallitusta tai provinssihallitusta, ei minkäänlaisia turvallisuusyksiköitä tai joukkoja, ei valtiovaltaa edustavia yksiköitä. Äärimmäisessä köyhyydessä oleva maa, joka on yhä äärimmäisen köyhä. Ja tietysti huumekaupan välityskeskus. Te tiedätte, että opiumin tuotannosta, anteeksi, huumekaupan tuottaja, huumeiden tuottaja, koska 95 prosenttia opiumista tulee Afganistanista. Totta kai voisi lähteä liikkeelle paremmistakin olosuhteista. Ja seuraavalla rakella voisi ajatella, että otetaan käyttöön vähän yksinkertaisempi sovellutusmalli tai toimintamalli. Jo jonkin aikaa olen kuullut saanut kritiikkiä esimerkiksi amerikkalaisilta, eurooppalaisilta, britteiltä, ranskalaisilta, kaikista tekemistämme virheistä, joihin syyllistyimme Afganistanissa. Kritiikki on ihan perusteltua, olen kuunnellut mutta kuuntelen sitä henkilönä, joka toimii maaperällä, mutta uskeakseni se oikea varsinainen kritiikki, se nämä 50 maata, jotka ovat tässä Afganistanin yhteenliittymässä, kaikki eurooppalaiset kansat, kansakunnat, se tarkoittaa sitä, että kritiikissä ei ymmärretty tämän maan todellista olotilaa, sen henkistä olotilaa, kun se oli juuri päättänyt lähes 30 vuotta kestäneen sisällissodan. Ja siellä oli ollut vallassa järjestelmä, toimi, jonka toimintamalleja emme tajunneet laisinkaan jos sillä nyt oli minkäänlaisia toimintamalleja tähän me sitten tukeuduimme ja tarrauduimme. Vaikka minä tulin viime, ryh, viime vaiheessa mukaan ja silloin piti keskittyä ihan keskeiseen, koska meillä oli aika vastassamme, meillä oli todella puuteajasta. Ei meidän pidä mitenkään punastua häpeästä kollektiivisesti sitä, mitä on tehty. Mutta voin sanoa nyt, että Afganistania ei saada vakautettua vuonna 2014 eikä vuonna 2025. Ehkä tilanne alkaa parantua vuonna 2060-2070. Meillä oli John Allenia vastaava brittiläinen suurlähettiläs, joka oli Intiassa suurlähettilään, anteeksi Iranissa, korjaa puhuja. Hän oli siis otan pääsihteeristön erityisedustaja. Hänkin teki tietynlaisen tilannearvion, tai voisinko sanoa testamentin, se oli ihan, ihan perusteltu ja oikeutettu. Hän oli samaa mieltä kanssani. Ehkä 40 vuoden kuluttua saadaan jotakin ensimmä, joitakin ensimmäisiä tuloksia siitä, mitä nyt on tehty. Pitää olla hyvin, hyvin kärsivällinen. Minkälaisia vaikeuksia me törmäämme? mehän olemme siellä edustettuina, me olemme kehittyneitä maita. Meiltä puuttuu kärsivällisyys, olemme kärsimättömiä. Tuloksia, tuloksia peräänkuulutetaan. Ne ovat hyvin ö, poliittisia, mediaan suuntautuneita tuloksia, joita kuulutetaan, mutta ne eivät mitenkään kunnioita Afganistanin identiteettiä, kansanluonnetta, perimää. Ja totta kai meille, me tarvitsemme paljon enemmän aikaa. Afganilaiset tarvitsevat aikaa paljon enemmän. Ja toisekseen, mitä me aliarvioimme – se liittyy siihen, mitä äsken sanoin. Se liittyy koulutukseen. All is about education. Kaikki perustuu viime kädessä koulutukseen. Va- maan tila tuolloin ja oli huono, mutta jos nyt on aihetta jonkinlaiseen optimismiin, niin ei saa heittäytyä minkään, minkään äh, armeliaan optimistisuuden valtaan. Se on tärkeää. Käytän tässä tiettyä ranskalaista termiä, kun halusin antaa adjektiivin tälle sanalle optimismi, optimismi, optimismin. Onko siellä 9000 lasta koulussa? 3000 miestä, mutta nyt... C'est-à-dire à peu près 60... 3000 tyttöä koulussa. En mä tiedä, mitkä luvut ovat oikeita, mutta 60-70 prosenttia varhaisnuorista ja lapsista nuorista menee kouluun. 30 prosenttia ei käy koulua. Se on tärkeä luku. 30 prosenttia lapsista, varhaisnuorista, nuorista ovat lukutaidottomia. He eivät pääse koulutuksen piiriin, he eivät pääse tiedonsaannin piiriin, he eivät pääse minkäänlaisen koulutuksen piiriin. Ja 4-50 vuoden kuluttua he ovat yhä siellä ja tuolla. Me olemme painottaneet koulutuksen merkitystä Afganistanin omaksi hyödyksi meillä on paljon etenemisen varaa. Se on vähin, mitä voi sanoa, mutta se on vähintä, mitä, se on se, on se mitä tuo maa kipeimmin tarvitsee. EUssa on ollut hiukan fatalistinen asenne. EU oli siinä ensimmäisenä, mutta on myös monia kansalaisjärjestöjä, mutta 450 koulua on Afganistanissa. Mutta ajattelen muita kansalaisjärjestöjä, jos me olemme paljon keskittäneet me olemme keskittäneet paljon kouluihin, mutta tässä on kyse yhdestä tai kahdesta sukupolvesta. Lapset, jotka lähtivät koulutielle vuonna 2005-2006, niin he ovat liikemaailmassa ehkä vuonna 2040-2050. En minä usko aikaisempiin vuosiin tai lukuihin. Kolmannekseen, kun puhutaan Afganistanista ja avusta ja menneisyydestä, niin kyllä siihen on aika paljon näiden ajatushautomoiden piiristä tullut samanlaista näkemystä. Siinä on törmännyt pohjoinen ja etelä. Pastun ja pohjoisesta eri, Pastun etelässä pohjoista muut heimot me emme voi ehkä tietää, mihin kaikkiin vaikeuksiin afgaanit törmäävät vielä tulevina vuosina, mutta mist, mitä me tiedämme varmasti, se on sukupolvi, sukupolvien törmäys. Nämä sotaherrat, sotapäälliköt, jotka ovat vallassa tänä päivänä, käyttävät valtaansa joko keskitetysti tai alueellisesti tai läänikohtaisesti. Hekin ovat usein lukutoidattomia, eikä he eivät he ole päässeet koulutuksen piiriin. Nyt on kyse nuoresta sukupolvesta, joka on hyötynyt koulutuksesta. He ovat päässeet tiedonsaannin piiriin. He pystyvät käyttämään nykyaikaisia oppimisvälineitä. He käyttävät hyväkseen tiedotusvälineitä, joita heillä on käytössään – heillä on aivan erilaiset kompetenssit, näkemykset, visiot ja mahdollisuudet yhteiskunnasta. Ne ovat aivan toisenlaisia kuin mitä heidän edeltäjillään, isillään ja, isä, esi, ja isän isillään oli ollut. Eli tämä on suuri vaikeus, kun ajattelemme aikajanaa akselia vuodelle 2040 aksi. Mutta aivan väistämättä, väistämättä vallanjako tulee olemaan erilainen kuin miltä se tänä päivänä näyttää ja mitä se tänä päivänä on. Neljäs kohta, mennäkseni ihan asian ytimeen. Sotilaallisella tasolla me kaikki, vaikka amerikkalaiset johtivat hyvin tätä operaatiota, niin me teimme arviointivirheen kaikki. Se oli tietty se, että kapinaa ei voida voittaa kuin kansallisilla voimilla, alkuperäisillä siis, jos puhumme, puhumme alkuperäisväestön voimin. Ei sitä voida voittaa ulkomaisin voimin. Me tässä menetimme paljon aikaa. Lähdimme rakentamaan äh, kansallista afgaaniarmeijaa. Vuodesta 2007-2008 lähtien me olisimme voineet aloittaa marraskuun ensimmäisenä päivänä 2001 me mm, Tämä oli vähän tämmöinen pakollinen marssijärjestys. Tässä vähän pyöristän lukuja 352 000 henkilöstössä afgaanivoimissa, olipa kyse sitten poliisivoimista tai ihan armeijasta. Me pyrimme luomaan tietyt elittijoukot ja erityisjoukot, joilla, olisi, joilla on siis tänä päivänä on keskeinen rooli äh, tilanteen er-, vakauttamisessa. Niillä on ihan erityisrooli, jos ajattelemme, äh, että vastustaja on mitä julmin ja pahin. Meillä on aivan amerikkalaispainotteinen ohjelma, Afghan Local Police. Se on ohjelma, jossa, jonka tarkoituksena on työllistää 30 000 paikallispoliisia. Se olisi todellista paikallisturvallisuutta kylässä, kaupungeissa, asukaskeskittymissä. 30 000 miestä tänä päivänä ollaan noin reilussa 20 000, mutta ehkä se nostetaan vuoteen 2015 mennessä 45 000. Te tunnette ohjelman APPF, yksityiset turvallisuus yritykset, joihin, joihin, joka työllistää reilut 20 000 ihmistä. Siinä on kyse valvonta- ja va- vartiointitoimista. Mutta mitä tämä sitten merkitsee rahoissa? Ensimmäinen tammikuuta 2014-2015 oli kyse enää 400 000, yli 400 000 on värvätty ehkä nopeasti, heitä on koulutettu ehkä nopeasti, koulutettu nopeasti, he ovat saaneet harjoitusta nopeasti, mutta kyllä he tavallaan edustavat kansallista voimaa ja he taistelevat ja monien mielestä he taistelevat hyvin ja saavat myös menestystä. He ovat päättäväisiä, he ovat määrätietoisia. Totta kai kun on kyse nuoresta ammatillisesta turvallisuusjoukoista. Tulee vaikeuksia, umpikujia, tulee törmäyksiä, jos ajatellaan johtajuutta, organisointia, laitteiston huoltoa, on myös korruptiota, esimerkiksi palkkoja ei makseta, niitä mm, kavalletaan, jopa polttoainetta varastetaan. Näitä vain se, joitakin nyt esimerkkejä mainitakseni, mutta ihan äskettäin Afganin, Afganin turvallisjoukot kaatuvat, jos liittouman joukot lähtevät, niin minä en kyllä lähde ajattelemaan tätä. En, en, en ole ikinä edes ajatellut tällaista mahdollisuutta. Totta kai ne törmäävät vaikeuksiin, mutta että nämä joukot hajantuisivat, murenisivat, niitä ei enää olisi olemassa, minä en usko siihen. Mutta meillä on nyt tämä vajaa kymmenvuotiskausi edessämme, joiden tarkoituksena on vahvistaa turvallisuusjoukkoja ja Afganistanin valtiokoneistoa. Viimeinen kohta, josta haluan puhua, on tämä J'entendais tout à l'heure euh, un des Koalition eli liittoutuman, liittoutuman joukot. Ehkä tässä on nyt vähän erilaista näkemystä meidän ja suuren liittolaisemme amerikkalaisten kanssa ja eurooppalaisten jäsenten välillä ja siitä, miten koordinoidaan ja synkronisoidaan ö, toiminta. Minä olin, minulla oli kolme eri ö, päällikkyyttä ranskalaisten johtajuus ja myös minä toimin yhteistyössä Yhdysvaltojen komentajan kanssa. Meillä on myös eurooppalainen rooli. Minä olin eurooppalaisten joukkojen komentaja. Mutta minä en koskaan törmännyt vaikeuksiin, kun vedin tätä kolmea toimintalinjaa, kun piti lähteä määrittelemään strategioita ja lähteä vetämään näitä toimintoja, kun päätimme keinoista. Joka päiväisessä viikoittaisessa vuoropuhelussa, jota meillä oli suurlähettiläiden kanssa, erityisedustajien kanssa, Usatskasin kanssa, meillä oli erittäin usein yhteydenpitoa. Meillä oli hyvin ystävällishenkisiä kokouksia, työkokouksia, mutta kaikki suurlähettilät, jotka olivat Kabulissa läsnä, tietysti Ranskan ja Yhdysvaltion ja Britannian suurlähettiläät olivat paikalla muiden maiden edustajat antanevat anteeksi, jos en mainitse heitä. Yhteistyö oli loistavaa, haluttiin olla erittäin tehokkaita, paljon selitettiin, haluttiin määritellä tarkasti toiminnat, haluttiin synnyttää luottamusta ja auttaa afgaaneja. Ei meillä ollut tarkoituksena saavuttaa oma tarkoitusperä. Me halusimme, että tällä maalla olisi parempi tulevaisuus kuin menneisyys, jota oli joka oli ollut kamala viimeisten 30 vuoden ajan. Me halusimme auttaa afgaaneja, halusimme identifioida sen, mitä he tarvitsevat. Joskus se oli vaikeaa. Mihin vaikeuksiin me törmäsimme? Joka päivä törmäsimme vaikeuksiin. Niistä puhuttiin jo äsken. Ei meillä ollut hallitusta vasta kun pelurinan, joka muistuttaisi niin sanottua hallitusta. Meillä ei ollut hallintohenkilökuntaa, joka pystyisi eh, toimimaan asiallisesti, koska heillä ei ollut siihen vaadittavaa koulutusta. Meillä ei ollut minkäänlaista eh, alueellista toimintarakennelmaa, että voisimme voineet mennä pielimmälle alueelliselle paikalliselle tasolle, saada yhteyttä sinne hen- ja viranomaisiin. Viimeinen vierailuni on hyvin symbolinen minä kävin äh, paikan päällä maaperällä tammikuun puolivälissä tänä vuonna. Richard Sheriff, Britannique. Brittiläisen äh, kollegan kanssa me menimme Elmondin provinssiin. Meillä oli Laskagar mukanamme. Meidät otti valtaan äh, vastaan varakuvernööri hänet oli vastikään nimetty tähän virkaan. Meidät otettiin erittäin hyvin vastaan. Hän, oli, hän tuli Kabulista, oli saanut yliopistokoulutuksen nuori, hyvin dynaaminen, hän oli paljon ajatuksia. Se vastaa vähän maaherran virkaa, jos ajattelemme nyt suomalaista hallintokaviota. Jos ajatellaan, hänelle hänelle kuului mahdolli, kaikki mahdollinen hallinnollinen toiminta, mutta myös turvallisuus, mutta mikä siis kuuluu maaherran toimivaltuuksiin tai brittiläisen kollegani kanssa ja tämän kuvernöörin, varakuvernöörin kanssa keskustelimme ja sitten kysyimme, että miten, miten tämä kaikki toimii. Ihan, hän oli ihan yksin siellä. Hän oli aivan yksin siellä paikan päällä. Ei ollut ketään muuta, ei muuta henkilökuntaa ollut paikalla. Tämä on Elmandin maakunta. Mutta eivät he lannistu. Tämä varakuvernööri tiesi, mitä kaikkea häneltä puuttuu hallinnollisesta hallinnollisista toimivaltuuksista. Ei hän lannistunut. Hän päätti parantaa koulutusjärjestelmää. Hän olisi parantaa tieverkostoa. Siitäkin puhuttiin äsken. Hän oli päättäväinen parantamaan sähkö- ja vesihuoltojärjestelmää. Hän oli myös päättäväinen parantamaan turvallisuusjärjestelmää. Hän oli keskeinen rooli, jotta hän pystyi koordinoimaan kaikkien turvallisuusvoimien ja joukkojen toimintaa. Tässä vain esimerkkinä siitä, mitä Afganistan on, ja tällä haluan lopettaa puheenvuoroni. Ehkä me olimme ehkä liian kunnianhimoisia alussa. Se oli hyvin monimutkaista. Varmasti teimme kaikki virheitä yhdessä, mutta me pyrimme joka tapauksessa kuitenkin muuttamaan syvällisesti sitä tapaa, miten afgaanit hahmottavat oman tulevaisuutensa. Nyt täytyy olla tarkkaavainen. Me länsimaalaiset, me muut länsimaalaiset, jotka olemme kärsimättömiä ja joskus vähän ylimielisiä tai kopeita, me pakotimme Afganistanin, Afganistanin nykyaikaistumaan. Eli me pakotimme veimme pakolla läpi perustuslain, toimintamallit, metodit, säännöt ja niin edespäin ja niin edespäin. Se oli aika outoa, aika erikoista kult- afgaanikulttuurille, afgaanin omalle identiteetille. Ei jotakin maata voi pyytyä, pyytää nykyaikaistumaan jatkuvasti koko ajan nyt Afganistanin täytyy löytää oma persoonansa, oma identiteettinsä. Sen pitää vetää henkeä. Sen täytyy ehkä vähän afganisoitua. En tiedä, voiko tällaista termiä käyttää. Onko se kirjallinen termi? Sen pitää afganisoitua koska me olemme tässä suuressa yli hienossa nykyaikaisuudessa me olemme tarjonneet heille ylhäältä alaspäin sanoen, että tämä on teille hyvää. Ehkä, ehkä ei. Ja heidän kuuluu nyt tehdä valintansa oman tulevaisuutensa suhteen. Minä olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että emme me nyt voi vaatia Afganistanilta taas lisää edistysaskeleita. Heidän täytyy levätä ja vetää henkeä ja sen jälkeen se lähtee eteenpäin hallinnossa, kehityksessä ja turvallisuusjärjestelmän parantamisessa, mutta Afganistanin täytyy nyt levätä. Me olemme ravistelleet sitä kuin ö, kymmenen vuoden ajan kuin jotain juomasekoitusautomaattia. No niin, tässä ehkä nyt kaikki tällä erää on ollut suuri onni saada tehdä yhteistyötä suurlähettiläs Usatskasin kanssa. Mutta kun me ehdollistamme, tämä ehdollistaminen pitää ottaa esiin kaikissa suhteissa tämän suvereenin maan kanssa. Se on suvereeni maa, maa jonka kanssa meidän täytyy todella, todella tämä ehdollistaminen. Meidän täytyy lopettaa tämä pakolla läpiviety nykyaikaistaminen koska eh, jos me jatkuvasti pumppaamme sinne rahaa, ei siitä ole mitään hyötyä. Maan täytyy nyt nykyaikaistua omassa tahdissaan. Meidän täytyy kunnioittaa sen omaa identiteettiä, sen omia korjausliikkeitä, joita se tulee tekemään sen mukaan, miten olemme tarjonneet niille keinoja ja mahdollisuuksia edetä. Mutta meidän täytyy toimia siten, että kaikki apu ehdollistetaan johonkin, joka pitää toteuttaa ja siinä liikkumavara, jos ajattelemme esimerkiksi korruptiota tai huumeiden vastaista taistelua tai koulutusta tai maan uudelleenjärjestelyä, niin tehtävä on suunnaton. Kiitos, kenraali, tästä esityksestä, joka toki käsitteli paljon laajemminkin tilannetta kuin pelkästään turvallisuuskysymyksiä. Te Mielestäni osoititte juuri niihin ongelmiin, niihin ristiriitaisuuksiin, jotka liittyvät tällaiseen kansakunnan rakentamiseen Afganistanin kaltaisessa maassa. Kymmenen viimeisen vuoden aikana olemme saaneet kokea tästä aivan ääriesimerkin. Kiitos siitä, että välititte meille kokemuksianne. Me opimme teiltä paljon Tämä on sellainen oppitunti, josta kyllä todella voimme ottaa opiksi. Tämä tilanne on meillä edessä jo muuallakin. Ajattelen tässä Sahelin alueita, Afrikan sarven aluetta. Niitä alueita, joissa toimitaan kiireellisessä tilanteessa sotilaallisin joukoin, totta kai pyritten, pyrkien tehokkuuteen. Kyseessä on kansakunnan rakentamisprosessi. Euroopan unioni joutuu toimimaan tässä kokonaisstrategiassa kuitenkin niin, että, että huomioi nämä erityisvaatimukset. Meillä on puhujalista, puhujia, jotka haluaisivat kommentoida ja esittää kysymyksiä. Lähdemme liikkeelle edustaja Gaalerista, olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat vieraat, kiitoksia näistä alustuksista. Kun puhutaan Afganistanista ja esillä olevista kysymyksistä, niin kyllä kaikki liittyy kaikkeen, niin kuin täällä sanottiin. Varsinkin kun turvallisuutta ei voida taata pitkällä aikavälillä. Vaarana on se, että aloitetut projektit kariutuvat, mutta mitä tulee koulutukseen, infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon, niin me voimme olla ylpeitä aikaansaannoksista. Ja onneksemme suurin osa ihmisistä myöskin tunnustavat, antavat tunnustuksen tälle tekemällämme työlle ja haluavat säilyttää nämä saavutukset. Minä en usko, että tämän suhteen kansa olisi eri mieltä. ensi vuonna tulee kuluneeksi vuosi, kun todellakin laaja nuorisoryhmä, oikeastaan kokonainen sukupolvi on päässyt nauttimaan koulutuksesta. Mutta herää tietenkin kysymys siitä, että missä määrin maan sisällä saadaan poliittinen konsensus aikaiseksi sen jälkeen, kun vieraat vallat lähtevät maasta. Eli nämä asiat täytyy pitää mielessä. Eli tämä siviilipuolen toiminta, mutta myöskin turvallisuusaspekti täytyy pitää mielessä. Eli arvoisa kenraali, totesitte, että Afganistanin armeija ei tule murenemaan. Se on hieno asia, hyvä viesti, me tarvitsemme kuitenkin selkeitä parametreja ja haluaisinkin tiedustella teiltä, että onko varmistettu nyt vihdoinkin se seikka, että kaikki saavat palkkansa vai onko vaarana, että sotilaat eivät saakaan palkkaansa ja sehän on omiaan sitten vesittämään sotilaiden lojaalisuutta. Toinen kysymys. Maasta poistumisstrategia. Toteutuukohan se hiukan koordinoidummin kuin aikaisemmissa tilanteissa? Eli että vältymme tällaiselta maasta poistumiskisalta, joka välittää väärän viestin ja sitten vielä yksi asia. Palasin juuri Pakistanin vierailultani ja keskustelin Pastunien ja Belutsien kanssa rajaongelmista. Tietenkin siellä keskustellaan 11 toukokuuta järjestettävistä vaaleista, mutta tietenkin samalla puhutaan myöskin vuodesta 2014 ja toivotaan, että tilanne vaka tulisi vakaammaksi missä määrin tämä rajat ylittävä toiminta käytännössä toteutuu, miten projekteja toteutetaan, miten niitä rahoitetaan. Eli tarkoitan sitä, että miten, missä määrin kansalaiset pääsevät nauttimaan näistä infrastruktuurihankkeista. Ja ehkäpä juuri sitä kautta voitaisiin sitten todellinen rauha saada aikaiseksi. Merci, Madame Kopa. Kiitos, Rouva Kopa. Very much. Uh, thank you both for your... Uh, Kiitoksia kovasti. Kiitos näistä puheenvuoroista. On aina rohkaisevaa kuulla tällaista sitoumusta joko erityisedustajilta tai muilta alan toimijoilta. Minä haluaisin kuulla enemmän Ranskan suunnitelmista näiden taistelujoukkojen vetäytymisen suhteen. Tässä testataan myös Afganistanin joukkojen vastuunkantokykyä, kun kyse on Afganistanin turvallisuudesta. Mikä on teidän arvionne siitä, täyttävätkö Afgaanijoukot vetäytyneiden joukkojen aukon? Ovatko joukot valmiita ottamaan tämän vastuun vai oletteko huolissanne kehityksestä tällä alalla? Ja toinen kysymykseni liittyy tuleviin vaaleihin vaalien, vaalien suhteen on ollut paljon ongelmia tähän mennessä. Oletteko nyt huolissanne? Merci, Madame Neitz. Kiitos, edustaja Neitz. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisedustajaa ja kenraalia aivan hienoista esityksistä, jotka olivat loistavia. Ne olivat hyvin selkeitä Ja kyllä ne äh, antavat meille toivoa. Tästä myös, myös pitää ottaa opiksi. Ja ehkä tärkein oppi, mitä niistä voi irrottaa, on se ää, äh, äh, valtion tai kansan jälleenrakennusprosessi on paljon, paljon monimutkaisempi ja vaikeampi kuin koskaan voisi kuvitellakaan tai etukäteen tajuta. Se on riittävä motiivi Äh, ei se ole mikään hyvä motiivi, ettei lähde sitä tekemään, koska silloin seuraukset olisivat vielä pahemmat. Kun kuuntelin teitä, niin, niin Afganistan on yksi niistä harvoista maista, jo minun mieheni kieltää minua menemästä, eli avioero astuu voimaan, jos sinne lähden. Äh, näin, niinkin monen vuoden jälkeen <laughs> se on yhä näin tiukkaa. Minun täytyy siis vain tyytyä kuuntelemaan, mitä te kerrotte. Mutta tässä tulee mieleen kahden Nicholsonin kirjanvaihtoon. Toinen oli englantilainen diplomaatti Afganistanissa ja hänen puolisonsa. Tässä on kyse nyt 30-luvulta. 30-luvusta se tapahtui Afganistanissa ja hän siis, tämä kirjeenvaihto oli erittäin tärkeää. Siinä tuli esille myös näiden kulttuurien etäisyys toisistaan. Te sanoitte, että apu vuoden 2014 jälkeen pitää ehdollistaa. Me kuulemme usein tämän sanan. Minä kysynkin teiltä, miten te miellätte tämän ehdollistamisen tai nämä ehdot? Tarkoittaako se koko maata vai onko se alueittain, kaupungittain, kylittäin, provinsseittain? hankekohtaisesti. Voisitteko te sanoa meille, miten te sen hahmotatte, miten se myös voisi toimia käytännössä näiden ehtojen läpivieminen, se on vähän turvauttavaa. Aina puhutaan näistä, usein ne tulevat esille, mutta usein on vaikea mieltää, miten todellisuudessa ne toteutuvat, miten niitä noudatetaan. Toinen kysymys, joka voi olla vähän provosoiva, onko teidän mielestänne mahdollista saada unikon viljely kitketyksi kokonaan pois? Mielestä, totta kai se olisi kaikkien mielestä toivottavaa. Jeffrey Van Orden. Van Orden seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun saanen kiittää suurlähettiläs Ujakia ja kenraali Bavinoce tästä heidän tärkeästä työstä Afganistanissa, vaikka olosuhteet ovat erittäin hankalat ja vaaralliset. Ja olen kiitollinen myöskin näistä teidän antamistanne tiedoista, mutta meidän täytyy olla tarkkana, varsinkaan täällä parlamentissa, ettemme vain ja ainoastaan puhu tästä EUn panoksesta ja yh- muun kansainvälisen yhteisön panoksesta. Tehän viittasitte NATOon, ISAFiin ja laajemminkin muun yhteisön monivuotiseen tukeen. Mutta on tietenkin liian varhaista lähteä analysoimaan tilannetta, miten asiat ovat kehittyneet. Siihen palataan myöhemmässä vaiheessa, mutta Afganistanin toimien tarkoituksena on varmistaa se, ettei siellä enää kouluteta terroristeja. Uskotteko, että tämä tavoite on saavutettu vai luuletteko, että tämä ongelma on siirtynyt vain Afganistanista johonkin naapurivaltioon? Olette kertoneet monista hyvistä aikaansaannoksista, mutta uskotteko, että tästä on ollut todellista hyötyä? Eli tämä länsimaista kulttuuria on Afganistanissa pyritty viljelemään. Eli oletteko vakuuttunut siitä, että siellä sikäläiset aikaansaannokset kestävät? Ja sitten jos katsotaan EUn panosta, mikä teidän mielestänne on ollut suurin virhe, johon EU on toimissaan Afganistanissa syyllistynyt? Kiitos, Rova Lösing. Ähm, ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Niin, täällä on jo useampaan otteeseen viitattu joukkojen poistamiseen tai vaiheittaiseen poistamiseen Afganistanista. Pari tarkentavaa kysymystä. Jokunen päivä sitten Saksassa kuultiin puhuttavan, että noin 6-800 sotilasta jää kuitenkin maahan myös tämän vetäytymisen jälkeen. Jotkut maat ovat jo ilmoittaneet, että vuoden 2014 jälkeen sotilaita maahan. Mikä on teidän arvionne, kuinka suurista joukoista on kyse ja kuinka pitkään ne tulevat pysymään Afganistanissa? Ja keskitytäänkö vain ainoastaan Afganistanin armeijan ja poliisin koulutustehtäviin vai onko tarkoitus myöskin toteuttaa käytännön sotilastoimia? Ja sitten Eupoliin liittyen kysyisin, tuleeko Eupol työskentelemään Afganistanissa myöskin vuoden 2014 jälkeen. Afganistanin armeijankin täällä on viitattu ja palkkaongelmiin. Toinen ongelma liittyy siihen, että uhrien lukumäärä on kasvanut suurissa määrin. Vuonna 2011 ja vuonna 2012 tämä ero on jopa kaksinkertainen. Onko Tämä ehkä syy siihen, että ihmiset eivät halua olla enää mukana poliisia asevoimien toiminnassa. Ja sitten unikon viljely opimin valmistuksessa, niin kyse on myöskin siitä, että vähennetään tätä viljelyä, mutta meidän täytyy toisaalta muistaa, että tuotanto on ja räjähdysmäisesti kasvanut. Terrorismin vastainen toiminta. EU aina tietenkin pyrkii puuttumaan kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja myöskin huumausaineiden kaupan vastaiseen toimintaan. Onko tällä saralla saatu hyviä tuloksia aikaiseksi vai mitä olette mieltä? Miltä tulevaisuus näyttää? Ja mitä käytännössä tehdään, jotta tällä saralla saataisiin muutoksia aikaiseksi? Merci, monsieur le vice-président Lisek. Kiitos. Ja varapuheenjohtaja Lisek. Bardzo się cieszę, że panów e, ocena... Olen iloinen siitä, edes antaneet meille suhteellisen positiivisen kuvan tästä tilanteen muuttumisesta. Afganistanin armeijan pitää olla myöhemmässä vaiheessa valmis kantamaan koko vastuun. Ja nyt kysyisinkin, että mitä tapahtuu, jos näin ei käykään. Eli jos tilanne riistäytyy käsistä, syntyy poliittinen sekasorto, jopa sisällissota. Pitäisikö meillä olla jonkinlainen maasta vetäytymissuunnitelma myöskin tämän tilanteen varalle? Merci, Charles Tannock. Kiitos, Charles Tannock. Mikrofoni. I too would like to congratulate. Minäkin haluaisin onnitella sekä erityisedustajaa. Muistan hänet, kun hän, häntä haastateltiin valiokunnassa. Ja kiitän myös kenraalia rohkeudesta näin haastavassa missiossa. Haluaisin oikeastaan rohkealla poliittisella tavalla käsitellä sitä, onko länsi todella ollut ylimielinen, liian kopea tuodessaan mallia Afga, Afganistanin yhteiskuntaan. Omassa maassani perinteisesti on toimittu tällä tavalla Intiassa, sinne jätettiin perinteeksi oikeusvaltio, demokratia ja niin edelleen. Ja sitten toisen maailmansodan yhteydessä Japanissa amerikkalaiset toivat perustuslain ja jopa keisari ö, muutti toimintatapansa ja sitten ku, kuningasperhe oikeastaan joutui syrjään tämän kehityksen myötä. Eikö tässä ole kiista? Miten me voimme perustella sitä, että veronmaksajien rahaa menetetään, ihmishenkiä menetetään, sotilaiden henkiä menetetään, jos sitten kuitenkin turvaudutaan sarjaan, ei kouluteta lapsia, sitten tuomitaan rangaistuksia esimerkiksi homoseksuaalisuudesta, averikoksesta ja niin edelleen. Eli haluaisin pystyä kertomaan niin palaako Afganistan vuoden parin kuluttua tällaiseen keskiaikaiseen fundamentalismin talibanien takia. Ja sitten kysytään, että no mistä tässä oikein oli kysymys? Syrjäytettiinkö Al-Qaida ja nyt ne toimivatkin sitten Malissa tai jossakin muualla? No sitten löysinkin kommentit Tilastot oppiumiviljelystä ovat aika lailla paha ennustavat. Luvut ovat nousseet ISAFin toimista huolimatta ja totta kai tämä liittyy myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Onko turvallista jättää taakse sellainen Afganistan, jossa ei ole ISAF-joukkoja, jossa kasvatetaan yhä enemmän opiumia ja se on enemmän mukana huumekaupassa? Miten tämä kehitys voidaan pysäyttää? Aina ennen olen kannattanut sitä, että kenties olisi parempi ostaa oppiumia, käyttää sitä sitten hyödyllisiin järje- tarkoitusperiin, eikä vain pyrkiä eroon koko oppiumin viljelyksestä. Kenties satoja voitaisiin myös moninaistaa niin, että olisi mahdollista saada elantomaan viljelyksestä. Nyt sitten on tämä tilanne, kun NATO on poistumassa, niin viljelyluvut sen kun kasvavat. Merci, enfin, monsieur Angurakis. Kiitos ja viimeiseksi edustaja Angurakis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχω, τα, έχω την... Kuultuani nämä alustukset, erityisesti kuultuani mitä kenraali täällä totesi, niin minulla heräsi muutamia epäilyksiä. Silloin kun Afganistanin sota alkoi, niin silloin todettiin, että valtio on epäonnistunut valtio, jota ei ole oikeastaan olemassakaan. Ja sodan tarkoituksena on pääasiallisesti rakentaa uusi valtio, state building measures, näin sanottiin. Mitä olette mieltä tästä, arvoisa kenraali? Onko tämä valtio nyt todellisuutta? Toinen kysymys. Me vastustimme Afganistanin sotaa, Jugoslavian sotaa, Irakin sotaa ja nyt myös Malin sotaa. Eli kysyisinkin, että voidaanko aseellisesti pakottaa oma kulttuuri muiden käytettäväksi. En ole kollega tänäkin kanssa samaa mieltä siitä, että brittien avulla intialaiset olisivat keksineet demokratian, nähneet valoa tunnelin päässä. Kyllähän me tiedämme, että tämä valo on löytynyt monessa maassa ilman brittien apua ja saaneet demokratian valloilleen. Oletteko te sitä mieltä, että teidän joukkonne eivät ole mitään miehitysjoukkoja? Vai mitä mieltä olette? Miten kansa, Afganistanin kansa näkee teidät? Oletteko miehittäjiä Oletteko sitä mieltä, että länsimaista kulttuuria ei voida ympätä väkisin toiselle maalle? Eikö sen maan pitäisi yksin kyetä siihen? Ja eikö tässä valossa kyse ole miehitysjoukoista? Afganistan on monimutkikas valtio, ja, mutta vastaavanlaisia ongelmia on nähty myöskin niin sanotusti helpommissakin tapauksissa. Mutta minun mielestäni tässä voidaan puhua maan miehityksestä. Se, mitä sanoitte, on ihan mielenkiintoista, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Aiotteko todellakin viestittää tästä laajemminkin? Tietävätkö Euroopan kansalaiset, mistä on kyse? Täällä parlamentissa kuulee usein vastakkaisia näkökulmia. Ja sitten lopuksi toteaisin seuraavaa. Saksan entisistä kanslereista on asiaa kritisoitu ja se on johtanut melkoisen mylläkkään. Kyse on ollut Saksan joukkojen viemisestä Afganistaniin, mutta kyse oli todellisuudesta. Saksan joukot menevät Afganistaniin vain ja ainoastaan, jotta investoijat saavat uusia kohteita. Kiitoksia. Please repeat, because I, I, I don't got your, your, your... Minä en kyllä aivan kuullut tätä kysymystä. Osama bin Laden and the, and the attack of 9-11 on America. Entäpä sitten Amerikan iskut, 9-11 ja Osama bin Laden? Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση από αυτού. Θα σας απαντήσω Μπόστον. Γεια σας. No siitähän kehkeytyy kunnon keskustelu. Sanon vain, että Boston. Euh, no, tämä keskustelu nyt äh, loppuu ihan tykkänään. Siihen on toisia tilaisuuksia. Annan nyt puheenvuoron meidän vierailemme, eli päinvastaisessa järjestyksessä, kenraali, voitte aloittaa. Valitkaa sieltä kysymykset, mitkä sopivat, tai prioriteetit, mitkä ovat täikistä tärkeimpiä. Minä en valta kaikkia, jätän kaikista kinkisimmät kysymykset erityisedustajalle, suurlähettelijälle. Minä eh, kiistän ihan kiistämättä nämä miehitysjoukot. En tiedä, oliko se teidän käyttämänne termi vai oliko se tulkien käyttämä termi. Minä ainakin kiistän sen tiukasti, kun puhun esimerkiksi oman maani sotilaiden nimistä, jotka ovat menettäneet paljon sotilaita. Brittiläiset ovat maksaneet kovan veron myös amerikkalaisten osalta, myös kiistanisen myös afganilaisten ystäviemme osalta, jotka eivät koskaan itse käyttäisi tätä nimeä tai termiä. Tätä sanaa voidaan käyttää silloin, kun on kyse ulkomaisista taistelijoista, ulkopuolelta tulevista taistelijoista, jopa talibaneista voi käyttää sitä al jotka tulevat todellakin taistelemaan Afganistaniin, mutta ö, eivät afgaanit käytä tätä koska ei mikään heimo käytä tätä, tätä käsitettä. Ei, ei ulkomaala, tätä liittoumajoukkoa ole koskaan mielletty miehitysjoukoksi. Niin kuin, niin kuin aina, eh, mikään ei ole riittävästi, niin kuin aina sanotaan, ei tarpeeksi, ei tarpeeksi nopeasti, eikä ihan sitä, mitä alun perin toivottiin, ei, mutta ei voi käyttää tätä termiä miehitys. Se on teidän oikeutenne, mutta minä en ole samaa mieltä, enkä tue sitä, minä kiistän sen mielestäni afgaanit ovat erittäin ö, eh, antennit auki kansainväliselle EU-avulle jotta ne pääsisivät pois kammottavasta hallintojärjestelmästä, järjestelmä, joka on kammottava, kuvottava, jonka julmuutta ei voi kuvitella. Meillä on kuvia on olemassa loistava filmi, joka kuvattiin vuonna 2003-2004, sen nimi oli Usama. Kertoo Filmi on saanut Kannesissa palkintoja, se on saanut monia palkintoja. Se kertoo tytöstä, joka elää Taliban kauden aikana. Hänen piti pukeutua jopa pojaksi, hän joutui pakko avioliittoon. Nämä eivät ole meidän arvojamme, ei meidän arvojamme. Meidän arvomme olivat sitä, että haluamme auttaa tätä maata, kunnioittaa ihmisoikeuksia, kunnioittaa yhdessä elämistä, kunnioittaa vapautta, kunnioittaa tietyssä mielessä lakisääteisyyttä. Minä tulen maasta, joka oli brittiläinen. Meilläkin on tietysti heikkouksia. Tulen maasta, joissa nämä ovat keskeisiä arvoja. Ne ovat perustavanlaatuisia olevia arvoja ja ne ovat perust- luoneet meidän perustan meidän sitoutumiselle, olipa kyse mistä maailmankolkasta tahansa, jossa toimimme. Afgaanit eivät hahmota tätä tällä tavalla, mutta toisaalta, tässä olen ehkä samaa mieltä kanssanne, ehkä me olemme pystyneet tuomaan joitakin ratkaisuja. Esim. Ehkä siinä on avain joihinkin lukkoihin. Meillä on joitakin työvälineitä monimutkaisia, jotka ovat liian monimutkaisia ajatelemaan realiteettia. Tässä on se vaikeus. Afgaanit eivät ymmärrä, sanovat, että ranskalaiset ovat ranskalaisen mallin, amerikkalaiset, amerikkalaiset, saksalaiset mallin, mutta ei se meillä toimi. Heidän luona se toimii, koska meillä ei ole kaikkia niitä tarvittavia välikerroksia ja toiminta ei toimi. Me olemme olleet vähän ylimielisiä ja sanoneet, että tämä toimii meillä, kyllä se sitten toimii teilläkin. Mutta kun puhutaan arvoista, he arvasivat, he ovat, olleet, he ovat todella tajunneet, että meidän käymämme taistelu siellä on vapaustaistelua, taistelua tyttöjen koulutuksen puolesta, taistelua pakkoavioliittoja vastaan ja välttää sitä, että nuoret naiset öö, öö, tapetaan, että heidän kurkkunsa viiletään auki, jos heitä suojataan pakkoavioliitoista. Näin kävi vielä viime vuoden lopulla. Annoin, annoin Eurooppa yksi ranskalaiselle radioasemalle haastattelunsa. Pierre Elkabash on tunnettu toimittaja, joka teki tämän haastattelun. Meillä oli eräs kirurgi siellä, 45-vuotias nainen. Hän on kirurgi, joka joka päivä menee töihin sairaalaan. Hänellä on hän pelkää joka päivä, joka kerta hän pelkää, kun hän lähtee kirurgisiin toimenpiteisiin. Hän on loistava, hyvä kirurgi. Ja nais, ihmiset haluavat päästä hänen hoitoonsa. Joka päivä hän on hengenvaarassa kotona, mutta hän on hengenvaarassa myös lähtiessään töihin. Mutta hän on sanonut meille, että Ilman teidän läsnäoloanne, ilman EUn läsnäoloa, ilman amerikkalaisten, ilman näiden 50 liittouman maan läsnäoloa, minä en olisi voinut toimia. Mutta teidän läsnäolon takia minä pelkään vähemmän. Hän pelkää. Hänen, hänellä on vielä kuitenkin öö, paljon, hän, hän joutuu kuitenkin vielä odottamaan ennen kuin hän voi vailla pelkoa todella hyödyntää näitä loistavia kirurgisia taitoja. Öö, joukkojen vetäytyminen, ensiksikin ranskalaisten joukkojen vetäytyminen, koska minulta kysyttiin sitä suoraan. Vastaan nyt ranskalaisen, ranskalaisten puolesta. Meillä on yli 4000 sotilasta ollut Afganistanissa. Meillä on vastuu nimenomaan yhdestä alueesta, Kapessaanin alueesta. Ja Kabulin Kabulin ja Bagramin lähellä olevasta, lähelle sijoittuvasta alueesta – kun tehtiin päätös ranskalaisten joukkojen vetäytymisestä, paikalla on vielä noin 1500 sotilasta Afganistanissa, 1400-1500 sotilasta suurin piirtein. Päätös tehtiin, päätös tehtiin jo kauan sitten, että lähdetään kouluttamaan kolmatta prikaatia Kapissaanin provinssissa. Me pystyimme toteuttamaan tämän kouluttautumisen kouluttamisen, koska oli kyse alueesta, joka ei ollut niin väkivaltainen ja vaarallinen kuin muut. Ei se ole Afganistanin väkivaltaisin alue. Kandahar ja Elmand ovat siellä, missä ovat brittiläiset ystävämme, ovat paljon, paljon väkivaltaisempia alueita. Talibanien vastarinta on paljon syvemmälle juurtunutta kuin Kapesanin alueella, jossa törmäsimme toki vastarintaan, mutta se oli Afgaanien afgaanit pystyivät vastaamaan siihen. Viimeinen komppania pataljona lähti marraskuussa pois. Sen jälkeen afgaanit ovat vastuussa tämän alueen turvallisuudesta, joka kuului ennen ranskalaisten mandaattiin. Mikä eli minun tiedot ovat oikeat, niin talibanit eivät ole edenneet senttiäkään. Tarkoittaa sitä, että tuolla, tuolla osa, tuossa Afganistanin osassa afgaanit pystyvät vastaamaan turvallisuudesta. Safi on tämän alueen kuvernööri, joka vastaa tästä kolmannesta brigadista ja poliisivoimista kaikki ovat sanoneet, että me selviämme ja me tulemme selviämään. Ja he tule, minä olen ihan valma, varma, että tämä pieni osa, se oli El Mandia vastaava alue, mutta minä olen varma, että talibanit eivät saa uudestaan otetta tuosta alueesta. Vaikka siellä on paljon rikollisuutta ja paljon hallinnoinnissa on vielä putsattavaa ja järjestettävää. Mutta sitten joukkojen vetäytymisen koordinoinnista miten se on järjestetty. Se kuuluu minun vastuuni. Se on todella järjestetty, mutta tässä me olemme todella törmänneet todellisiin vaikeuksiin. Nous avons la frontière avec le Pakistan qui était fermée. Se on, me olemme sisämaassa, siellä ei ole mitään rannikkoa, ei ole merta, meillä on meillä on pohjoisessa rajattu, meillä on Turkmenistan, Kazakstan, Uzbekistan rajanaapureina, jotka ö, aiheuttavat todellisia ongelmia. Joukkojen vetäytyminen esityisesti ja erityisesti amerikkalaisille. Muistutan, että amerikkalaiset vetivät 10 000 miestä vuonna 2011. He vetivät 23 000 miestä 2012. Samanaikaisesti ranskalaiset vetivät pois 2500, britit ehkä 5600, saksalaiset 500 miestä, espanjalaiset omat joukkonsa. Eli olemme vetäneet, evakuoineet pois ilmateitse. Siis totta kai se on pakko toteuttaa ilmateitse. Mutta kaikki, kaikki siis miehet tai kalustokoneisto lähtivät ilmateitse joko suorilla lennoilla tai sitten ensin ne meni Persianlahden maihin, josta sitten lähetet, ne laivattiin joko Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan tai Eurooppaan tai muihin maihin. Iso-Britanniaan tai muihin Euroopan maihin, korjaa puhuja. No, kanaalihan on aina kuitenkin kanaali. Se on vielä omalla paikalla. En minä ole nähnyt mitään määräyksiä tästä, mutta ehkä jotkut ovat sitä mieltä, että määräyksiä on olemassa. Mm. Des contraintes politiques nationales. Me, me näimme suunnattomasti vaivaa koordinoimassa, koordinoita, koordinoimassamme näitä vetäytymistoimenpiteitä. Ehkä afgaanit lähtivät liian aikaisin liikkeelle suhteessa siihen, miten me halusimme varmistaa tilanteen jatkuvuuden, mutta mielestäni tämä koordinaatio sujui suhteellisen hyvin, mutta me törmäsimme jälleen kerran näihin suljettuihin rajoihin ja kuitenkin koko vetäytymisoperaatio on erittäin kallis. Jos Pakistanin rajat avautuvat, voimme tehdä testejä. On aina olemassa kuitenkin ö, hyökkäyksen vaara Pakistanin alueella, ja se on pakistanilaisten suuri pelko että heitä, heitä syytetään siitä, etteivät pysty varmistamaan Naton vetäytymisjoukkojen etenemistä Karachiin asti eli siis vaarantavat Naton joukkojen vetäytymisen Pakistanin maaperällä. Te ymmärrätte hyvin, että Pakistanille tämä on erittäin arkaluontoinen vaikea kysymys. Ja kyllä me voimme sen varsin hyvin ymmärtää. Jos puhutaan terrorismista, Afganistanista, onko se terrorismien tukikohta, tuleeko siitä jonakin päivänä todellinen tukikohta? Me olemme pystyneet aika hyvin poistamaan Al-Qaidan olemassaolo. Voisin sanoa, että olemme kitkeneet Al-Qaidan toiminnan pois Afganistanista. Kitkeä pois, mitä se tarkoittaa? Me olemme ajaneet heidät pois, olemme tarkkailleet heitä, seuranneet heitä, olemme neutralisoineet heitä, olemme pidättäneet heitä. Kondaharissa keväällä vuonna 2012 ja kesällä 2012 kaikki toimenpiteet olivat erittäin onnistuneita. Aika monet ulkomaalaiset taistelijat tulivat Afganistaniin taistelemaan. Ja he joutuivat erittäin kovan hyökkäyksen kohteiksi. Me näimme heidän lähtevän tykkitulessa muille alueille, jossa voivat jatkaa rikollista toimintaa. Me kuulimme todella heidän lähtevän, me todella näimme heidän lähtevän, kun he joutuivat tämän meidän iskumme kohteeksi. Ja me pystymme myös seuraamaan heitä heidän pakotiellään. On myös muita alueita maailmassa, joissa nämä vastaavat taistelijat ovat kykeneviä toimimaan, toimimaan meidän etujemme vastaisesti, ainakin saattamaan tilanteen epävakaaksi. Mutta palataksemme Afganistaniin. Eivät he siellä enää ole, nämä meidän poisajamamme taistelijat. Se on ihan marginaalista, mitä Afganistanista, Afganistanista voi löytää, eikä niitä helposti löydä. Tulevatko he takaisin? Kyllä, jos siitä, tulee, jos siitä ei tule kunnollista valtiota, joka ei pysty hoitamaan näitä taistelijoita, mutta näin on joka paikassa sama tilanne. Afganistan poikkeaa muista maista tässä. Ei se ole erilainen, jos ajattelemme Saharan eteläpuolista aluetta. Ei se poikkea Somaliasta tai Sudanista tai Syyriasta. Ei se poikkea Jemenistä. Jotta Afganistanista ei tule uudestaan kansainvälisen terrorismin tukikohtaa, niin se on Afganien tehtävä pakottaa hyvä hallinto toteuttamaan hyvää turvallisuuspolitiikkaa. Jos näin ei toteudu, niin, niin totta kai aina islamistitaistelijat tulevat sinne takaisin, koska se on luonnonmukainen toimenpide, koska sieltä, siellä, he, siellä heitä ei tuomita. Tämä, tämä, tämän arvioin voimme tehdä tällä hetkellä tästä maasta. Mitä tulee sitten 2014 vuoteen mitä tapahtuu tuon vuoden jälkeen. On päätetty säilyttää joukkoja Afganistanissa. Resolute Support, ne ovat Naton joukkoja, ISAFin jälkeisiä joukkoja, jotka jäävät Afganistaniin. Se on Naton mandaatti, taistelujoukot. Se olisi fielding and training, eli heidän joukkojen tehtäviin kuuluu kouluttaminen, kouluttaminen kansallisen turvallisuuden parantamiseksi kouluttaakseen kansallisia afgaaniturvallisuusjoukkoja. Te, rouva, otitte esille sen seikan, että nämä kansalliset turvallisuusjoukot, afgaaniturvallisuusjoukot ovat nähneet, ovat siis kokeneet raskaita menetyksiä Eli ne ovat, menetykset ovat kaksinkertaistuneet vuonna 2011 ja 2012. Kyllä, se pitää paikansa, koska niiden vastuualue on kasvanut. Ja he ovat todella ryhtyneet taisteluun. Ja me olemme samalla alkaneet vetää pois joukkojamme ja siirtyä vähän tukitoimenpiteisiin. Jos te tarkkailette lukuja, katsotte menetyksiä, joita meillä on ollut ISAFin joukoissa 2011-2012, jos muistan oikein, voin ehkä erehtyä joidenkin yksiköiden jonne me olemme menettäneet yli 500 miestä 2011 ja yli 300 miestä 2012 ISAFin joukoista. Eli tämäkin on aivan liikaa. Ja nämä ovat huomattavia menetyksiä. Taistelu on vieläkin väkivaltaista. Mutta kyllä Afgan joukot ottavat tehtävät haltuunsa ja vastuun käsinsä. Ja todella ottavat vastuun itselleen. Se liittyy rauhan maan vakauttamiseen ja tilanteen rauhoittamiseen ja taistella tätä vihollista vastaan, joka vielä kapinoi. Tässä vastaus muutamiin kysymyksiin, jotka liittyy, kysymyksiin, jotka ovat puhtaasti sotilaallisia, mutta ehkä vielä muutama sana huumeista. Huume. Sitä vastaan taistelemme päivittäin brittiläis-amerikkalaisessa yhteistyössä. Siellä saatiin huomattavia tuloksia. Ei voi sanoa, että me taistele sitä vastaan. Se on myös brittiläis-amerikkalainen Task Force, joka sitoutui tähän huumeiseen, huumeiden vastaiseen taisteluun. Kyllä muutkin osallistuivat, mutta tämä akseli oli vahva. Ei voi sanoa millään muotoa, että tulokset olisivat kehnoja tai vähäisiä. Kyllä ne ovat rohkaisevia me törmäsimme siihen vaikeuteen, että vallitsee erittäin vahvat suhteet huumeverkostojen, rikollisverkostojen ja Taliban-verkostojen ja poliittisten verkostojen välillä. Nämä verkostot ovat erittäin kiinteästi yhdessä. Tämä on todellista. Ja jos muuta selittää, niin se olisi silkkaa valehtelua. Minulla oli tapanani niin valehdella. Tämä on karu totuus. Eli tähän ongelmaan pitää käydä käsiksi. Kun pitää käydä käsiksi, niin kaikki nostavat kädet pystyyn, että oi, oi, oi, oi, oi, oi, sehän on ihan mahdotonta. Mitä pre- presidentti Uribe teki Kolumbiassa vuonna 2002-2007? Hän taisteli FARC-järjestöä vastaan. Hän taisteli huumeverkostoa vastaan Kolumbiassa menestyksekkäästi. Kolumbian hallituksen koko koko rakennelma uudistettiin, koska tämän hallintokoneiston luhistumisen myötä huumekauppasorto ja FARC myöskin heikkeni. Minusta tuntuu, että nämä opit pitäisi nyt mieltä. Meidän pitää ottaa opiksemme meidän suurelta liittolaisiltamme amerikkalaisilta, jotta voisimme kouluttaa ja valmistaa näitä joukkoja. Minusta tuntuu, että meillä on paljon opittavaa siitä, mitä Kolumbiassa tapahtui, jos löytyy poliittista tahtoa ja hallinnollista organisointia, valtiotasoista organisointia ja kansallista todellista apua, ei Afgaania voi jättää tätä hoitamaan yksin näiden niiden lonkeromaisten verkost, niitä lonkeromaisia verkostoja vastaan. Mahdollisimman nopeasti pitäisi olisi pitänyt toimia 2002, 2008, 2009. Kyllä meillä on tuloksia jo neljältä vuodelta Afganistanissa tämä kysymys otettiin usein esille afgaaniystävimme kanssa, sisäpuolustusministeriön kanssa ja myös huumeiden vastaisen yksikön edustajien kanssa. Kyllä he tajuavat näiden neljän verkoston olemassaolon, mieltävät sen. Pitää ottaa opiksi, pitää opiksi poliittisesta tahdonvoimasta, organisoitumisesta ja kansainvälisestä avusta, jotta todella saamme kitketyksi pois tämän uhan, joka on suora uhka meidän eduillemme ja arvoillemme. Merci, mon général. Kiitos, kenraali. Kiitos, kenraali. Ja annan lopuksi puheenvuoron suurlähettiläs Usatskalle. After... Paljon kiitoksia, hyvä ystäväni. Kenraali on antanut melko kattavan vastauksen, joten minulla ei olekaan juuri lisättävää tähän. Sen verran vielä sanoisin, että tästä keskeisimmästä kysymyksestä. Eli olemmeko saavuttaneet Afganistanissa asettamamme tavoitteet? Niin kuin kenraali sanoi, kyllä, on edistystä nähtävissä, mutta tilanne on hauras. Ja tästäpä syystä meidän täytyy jatkaa maan tukemista. Tietenkin maassa on omat arvot ja perinteet, mutta se silti avautuu kohti universaaleja arvoja. Ja kun puhutaan ylimielisyydestä ja että me ympäisimme muille meidän arvojamme ja uskoamme, tarkoituksena on katsoa oman maan tarpeita ja me tiedämme Taliban uhkailee ihmisiä, mutta silti ihmiset ovat halukkaita äänestämään. Lapset käyvät koulua, myönnettäköön, että koulutus on melko tärkeä asia, mutta tämä on hyvin innostava tilanne, josta meidän pitäisi olla ylpeitä. Mutta te kysyitte, että mitä olemme oppineet. Eli mitä meidän tulisi oppia tilanteesta? No se on se, että Afganistanin kaltaisissa maissa muutokset kest, ottavat oman aikansa. Mikään ei tapahdu yön yli. Ja Euroopan unioni on tästä syystä auttanut, yrittänyt ka- kattavalla tavalla auttaa Afganistania sotilaallisesti, taloudellisesti. Yritetään rakentaa näitä kapasiteetteja, joita maa tarvitsee. Yritetään varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Missä määrin on olemassa poliittista yhteisymmärrystä siitä, että tilanne saadaan vakaaksi. Minä olen tyytyväinen tähän saavutettuun tulokseen ja Täällä kysyttiin myöskin afganinaisten oikeuksista. Muistan hyvin silloin, kun keskustelin aikaisemman Talibanin johtajan kanssa jokunen kolme vuotta sitten ja me keskustelimme juuri naisten oikeuksista ja aika arrogantisti siellä esiinnyttiin. Meitä syytettiin siitä, että nämä naiset eivät ole afganinaisia, vaan he ovat amerikkalaisten ja yhdysvaltalaisten palkkaamia naisia, jotka kertovat, mitä heidän pitää kertoa. Mutta jopa, tällä hetkellä jopa 80 naista opiskelee erässä yliopistossa 400 opiskelijan ryhmässä. Ahsan Mutasim on hiljattain julkaissut tai ilmoittanut, että on hänen tarkoituksena on perustaa puolue ja osallistua presidentinvaaleihin. Ja hän on tyytyväinen tähän kansainvälisen yhteisön antamaan tukeen ja sitä kautta aikaan saatuihin muutoksiin. Eli että erityisesti koulutuksen ja naisten asemaan on panostettu. Eli tältä osin ollaan varmaan samaa mieltä aikaansaannoksista, mutta muutos parempaan elämään Afganistaniin, parempaan hallintokulttuuriin ja palveluiden tarjoamiseen on parantunut. Mutta kuten sanottu, nämä saavutukset ovat aika hauraalla pohjalla ja jotta järjestelmä ei murene, niin tukea on annettava jatkeva, jat, edelleenkin, mutta ehdollistaen. Ja kollega Naits kysyi tästä ehdollistamisesta. Miten tämä toimii? Maanlaajuisesti, alueellisesti, Ehdot koskevat hallitusta. Heidän pitää tietää, että tai meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy toimia hallituksen kanssa, auttaa heitä, jos me haluamme saada näitä tuloksia aikaiseksi, mutta meidän täytyy myöskin sanoa heille, että he ovat tilivelvollisia kansalaisia ja maan kansalaisia, ja myöskin avunantajavaltioita ja niiden veronmaksajia kohtaan. Eli meidän täytyy vain kertoa heille, että on olemassa tietyt pelisäännöt, joita täytyy muuttaa, ja että pelisäännöt ovat muuttuneet silloin, kun Tokiossa asioista sovittiin. Tätä asiaa ei käsitellä vain ainoastaan Brysselissä, vaan myöskin jäsenvaltiossa ja Yhdysvalloissakin. Ja mitä tuleviin vaaleihin tulee, niin onko meillä aiheita huoleen? Toki niitäkin on. Täytyy vain muistaa, että valitettavasti emme kyenneet saamaan Afganistanissa äänestysrekisteriä aikaiseksi. Ja tästäpä syystä me teemmekin tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja hallituksen kanssa, mutta positiivisena asiana voidaan pitää sitä, että me tiedämme, että suuri enemmistö on sitä mieltä, että vuosi 2014 ei ole vanhan toistoa, vaan todellinen vastuun siirtymisen vuosi itse afgaaneille. Ja me olemme myöskin tyytyväisiä siihen, että presidentti Karzai on aloittanut konsultaatioprosessin ja että lainsäädäntö pikkuhiljaa on muovautumassa omiin muotoihinsa. Tilanne on hankala. Tilanne on vähän vastavalainen kuin eurooppalaisissa ongelmamaissa, mutta toivottavasti sen jälkeen järjestelmät toimivat paremmin ja toivottavasti tulos on sellainen, jonka myöskin Afganin kansa tunnustaa voidaanko unikon viljely kokonaan kitkeä maasta? Kyllä, ja sitä yritetään, siihen yritetään päästä, mutta se ei ole mikään helppo tehtävä. Taliban tulee olemaan vastassa ja me tiedämme, että meidän täytyy holistisella tasolla tätä asiaa lähestyä ja tästäpä syystä Euroopan unioni onkin juuri tukenut UNHDCtä me yritämme tukea rajavalvontaa viranomaisia työssään ja myöskin poliisia ja oikeuslaitosta yritämme tukea ja tarjota myöskin vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia. Mutta meidän täytyy myöskin katsoa niitä maita, jotka toimivat tuojamainin maina. Joten meidän täytyy keskustella myöskin tästä unikon kulutuspuolesta. Tämä ei kuulu tietenkään minun mandaattiini, mutta Halusin sen kuitenkin ottaa esille. Niin viittasin näihin virheisiin jo, mutta puolalainen kollegaamme Lisek kysyi, että pitäisikö meidän suunnitella jonkinlaista vetäytymisaikataulua. No hän ei valitettavasti ole enää paikalla, mutta ehkä voitte välittää viestini hänelle. Afganistanin hallinton kanssa on sovittu aikataulutuksesta sotilasjoukot tulevat pienenemään huomattavassa määrin vuoteen 2014 mennessä ja meidän täytyy kunnioittaa Afganistanin itsemääräämisoikeutta, mutta antaa heille mahdollisuus itse vaalia maan turvallisuutta ja järjestystä. Ja vielä kerran kiittäisin kenraalia erinomaisista vastauksista ja kiittäisin myöskin kaikkia valiokunnan jäseniä siitä, että olette kiinnostuneita Afganistanin tilanteesta. Maa on jo yli 30 vuoden ajan ollut taisteluiden keskiössä ja se kaipaa unionin ja sen jäsenvaltioiden antamaa tukea. Syyskuun alussa minä lopetan tehtäväni Afganistanin suhteen, mutta toivottavasti työ jatkuu teidän ponnekkaalla osallistumisella – ja sitä kautta saadaan myöskin riittävä rahoitus varmistettua Afganistanin avuksi. Kiitoksia. Monsieur l'ambassadeur, mon général. Arvoisa suurlähettiläs, arvoisa kenraali, kiitos paljon näistä erittäin laadukkaista hyvistä esityksistä. Siinä oli paljon visioita. Tässä mentiin paljon pidemmälle kuin pienestä arvioinnista tai toteamisesta. Tämä oli erittäin stimuloivaa, virkistävä keskustelu. Kollegatkin osoittivat sen mm, hyvää suurlähettiläs. Teillä on ehkä paljon vaatimuksia meidän suuntaan, mutta minulla on yksi vaatimus teille tai yksi pyyntö teille. Auttakaa meitä, auttakaa meitä, että pääsisimme mm, pääsemään Afganistaniin. Tämä alivaliokunta on pitkään ollut sitä mieltä, että se on Afganistan alue, josta ei voi olla kiinnostumatta. Mikä olisi parempi osoitus kiinnostuksesta kuin mennä paikan päälle? Me olemme parlamentin kanssa, yksiköiden kanssa paljon vaikeuksia toteuttaa tämä matka, saada tämä valtuuskunta. Sen lähteminen on evätty meiltä monta kertaa minä tiedän, että yksittäiset jäsenet käyvät Afganistanissa ilman sen suurempia vaikeuksia. Eli teidän avulla olemme voineet vähän edetä. Tätä vierailua suunnitellaan syksylle. Te otitte tämän ongelman myös esille erittäin ansiokkaasti, kun oli kyse EU-edustustojen päälliköiden kokouksessa. Kokouksesta pyydän, että, ette epäröisi jatkossakaan ottamasta tätä esille. Puhukaa kumppaneittenne kanssa täällä Brysselissä tai parlamentissa, koska olisi todella tärkeää, että välttämätöntä, että pääsisimme paikan päälle. Me emme tapaa teitä siellä, koska emmekä koska te ette enää ole siellä, emmekä kenraali kovia, mutta se olisi varsin tärkeää meidän alivaliokunnallamme. Kiitos vielä paljon teidän suorapuheisuudestanne, että varasitte aikaa ja te olette erittäin avoimia tämän keskustelun suhteen. Kiitos paljon. Merci. Hyvät kollegat, kiitos paljon teidän osallistumisestanne. Muistutan, että huomenna jatkamme työtämme kello 9.30. Meillä on yhteinen kokous ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa miehittämättömistä tiedustelukoneista. Kiitos.